Colleagues, please. I'd like to ask you to take seat. Kollegat, käykää paikoillenne. Minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi Angel Kuria. Tunnette hänet hyvin. Hän on OECDn pääsihteeri. Ja tänään keskustelemme hänen kanssaan. Keskustelemme EUn talousselvityksestä vuodelta 2018 ja myöskin euroalueen tilanne vuodelta 2018. Eli kaksi tutkimusta, jotka OECDn talousyksikkö valmistelee kahden vuoden välein. Siellä arvioidaan EUn ja euroalueen taloustilannetta Ja myöskin katsotaan, millaisella politiikalla ja uudistuksilla voidaan varmistaa kestävä ja osallistava kasvu Eurooppa-hankkeessa. Erityisesti tutkimuksessa on katsottu, miten voitaisiin paremmin lähentää eurooppalaisia talouksia, erityisesti tehokkaammalla kohesiopolitiikalla, uudistetulla budjetilla ja sisämarkkinoiden loppuun saattamisella. Ekofinissa puhuttiin näistä asioista ja siellä todettiin, että lähentyminen on riittämätöntä erityisesti pohjoisen etelän välillä. Idän ja lännen välillä on enemmän lähentymistä ja se johtuu kohesiopolitiikasta. Eli nämä ovat mielenkiintoisia tietoja, joita käsiteltiin Ekofinin kokouksessa. Eli tutkimuksessa katsotaan, miten voitaisiin vahvistaa rahaliittoa luoda pankkiunioni, luoda finanssipoliittista kapasiteettia ja uudistaa myöskin verotusta. Kiintoisia aiheita ja OECD on toimittanut sihteeristölömme lehtisen, jossa on linkki nettiversioon tutkimuksista. Lehtisiä löytyy täältä salin etuosasta. Ja nyt sitten Kuria, tervetuloa. On hienoa, että olette paikalla. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Todellakin kiitos, herra puheenjohtaja. Olen iloinen voidessani jälleen olla täällä. Onko tämä nyt kolmas, neljäs vai viides kerta? Olen jo se on nyt laskuissani, mutta on todella hienoa olla täällä taas. Seuraavan kerran järjestettäköön tämä tapaaminen vähän myöhemmin kuin kello yhdeksältä aamulla. No niin, meillä on euroalueen taloustutkimus tässä esitteillä ja samoin Euroopan unionin vastaava tutkimus. Me teemme nämä molemmat tutkimukset, ne tehdään erikseen. Joskus se vaikuttaa ehkä vähän keinotekoiselta, mutta tämä on komission pyyntö, että tehdään erillinen tutkimus Euroopan unionista ja toisaalta euroalueesta. Näin nyt kuitenkin on ja nämä kaksi asiakirjaa tietysti keskittyvät samaan taloudelliseen alueen. No niin, nyt kriisivuosien jälkeen Euroopan talous on elpynyt. EU-tason työttömyys on 7,1 prosenttia, joka on alle ennen alle tason, joka vallitsi ennen kriisejä. Ja yleinen talouskasvu on noin 2 prosenttia tänä vuonna ja ensi vuonna. Ja jatkuva elpyminen on johtanut siihen, että unioni on vahvistunut kaksi kolmasosaa eurooppalaisista eurobarometrin mukaan uskovat, että maa on hyötynyt EU-jäsenyydestä. Tämä on korkein prosenttiluku 35 vuoteen, joten nyt tässä ollaan aika hyvässä hengessä menossa eteenpäin. Kansalaiset tukevat Eurooppaa ja luottamus on palannut. Se on hyvä uutinen. Tämä on tietysti hyvä uutinen, mutta elpyminen on heikkoa ja hataraa ja se on epätasaisesti jakautunut. Paljon riskejäkin Euroopan taloudella on ja se tosiasia, että monissa osissa Eurooppaa työttömyys on edelleen korkealla ja elintaso on alhaisempi kuin ennen kriisiä, on tosiasia ja se on tietysti sitten antanut tukea EU-vastaisille puolueille laita-alueilla, eli yhteiskunnan laitamilla on tällaista epä, epätoivoa ja, ja epäluottamusta, ja sehän ilmenee uutisissa sitten joka päivä. No nyt olemme tehneet näitä tutkimuksia ja olemme myös havainneet, mitä voitaisiin tehdä, jotta EU ei olisi enää niin herkkä tuleville talouskriiseille ja miten yhteenkuuluvuutta voitaisiin vahvistaa, miten antaisimme enemmän tukea eurooppalaiselle projektille. Tämähän on tämä tämä meidän kaikkien yhteinen päämäärämme ja koko tämä markkinoiden integraatio televiestintämarkkinat, pankkiunioni, energiamarkkinat, kaikki pitäisi saattaa yhteen, kaikki pitäisi saattaa osaksi yhteistä eurooppalaista projektia, että Eurooppa vahvistuisi ja nyt kun monenvälisyys on paineen alla, niin tämä on ajankohtaisempaa kuin koskaan. Kyse on nimenomaan monenvälisyyden tukemisesta ja se on juuri se, missä Eurooppa on hyvä ja mitä pitäisi edelleen vahvistaa. Haluaisin nostaa tässä esille muutamia suosituksia. Ensiksi, miten voitaisiin vahvistaa talous- ja rahaliittoa ja Euroalue on vastoin odotuksia pärjännyt kriisissä ja parantanut toimintojaan. Kuitenkin epätasapainoisuuksia on ja Euroopan talous- ja rahaliittoa pitäisi vahvistaa, koska tämä vahvistuminen on ollut epätasaista. Täytyy taantuman sietokykyä vahvistaa. Se on aivan avainasia tulevaisuuden kannalta. Meidän tulisi ensiksi saattaa päätökseen pankkiunioni. Tämä on sanottu monta kertaa, Euroopan johtajat ovat tätä toistaneet, mutta se sanottakoon vielä kerran, Eurooppa-neuvosto kokoontuu pian ja se antaa mahdollisuuden taas tarttua toimeen. Kolmella tavalla voitaisiin edetä. Ensiksi pitäisi yhteinen kriisiratkaisurahasto saattaa vihdoin päätökseen. Sille pitää antaa kaikki tarvittava tuki, jotta se voi toimia suunnitelman mukaisesti tulevissa kriiseissä. Ja tämä voitaisiin tehdä esimerkiksi eurooppalaisen valuuttarahaston perustamisella. Tämähän on ollut yksi ehdotus ja siinä on järkeä. Ei ole väliä sillä, millä, miksi sitä kutsutaan tai miten se sitten yksityiskohtaisesti toimii, mutta sellaisen perustaminen voisi olla hyvä Euroopan valuuttarahasto. Sitten on kansainvälinen valuuttarahasto. Näyttäisi siltä ensivaikutelmalta, että nämä kilpailisivat keskenään. En usko, että näin on, vaan että eurooppalaista ulottuvuutta vahvistettaisiin ja mekanismeja vahvistettaisiin. Toiseksi tarvittaisiin yhteinen eurooppalainen talletussuojajärjestelmä, jonka avulla voitaisiin pankkijärjestelmän toimivuutta parantaa euroalueella. Ja kolmanneksi, uusi eurooppalainen turvallinen omaisuuserä pitäisi luoda, sille pitäisi luoda sääntelypuitteisto, jotta voitaisiin äh, katkaista tämä epäterve yhteys pankkien ja kotivaltioiden välillä. Pankkiunioni ei ole kuitenkaan tarpeeksi. Pitää makrotaloudellista politiikkaa vahvistaa, sekin vahvistaa euroalueen toimivuutta. Euroopan keskuspankki ja sen politiikka auttaa vakauttamaan Euroopan talouspolitiikkaa ja vakauttamisvälineitä pitäisi edelleen ottaa käyttöön. Rahapolitiikka tähän ei yksin riitä. Ja rahapolitiikalla ei voida yksistään harjoittaa makrotaloudellista vakauttamista euroalueella. Kansalliset finanssipolitiikat ovat edelleen rajoittuneita, koska valtionvelan taso on korkea. Tämä valtionvelan kysymys, mehän tiedämme, että joissakin maissa valtionvelka on erittäin korkealla, mutta se mitä tässä on nyt tapahtunut, kun ajatellaan, että nollakorkotilanteessa olemme eläneet pitkään, niin Kotitaloudet ja yksityinen sektori, ei siis rahoitussektori, yksityinen sektori ja kotitaloudet ovat velkaantuneet aika voimakkaasti ja sen takia kokonaisvelka on kasvanut. Jos laitetaan kaikki velka yhteen, julkinen velka, kotitalousvelka ja yksityisen sektorin velka, niin silloin tämä velka muodostaa suuren osuuden bruttokansantuotteesta. tuotteesta ja tämä korkea velkaantumisen astehan tietysti tarkoittaa tällaista haavoittuvuutta. Ja tässä pitäisi pystyä reagoimaan maakohtaisiin ja euroalueen laajuisiin shokkeihin. Ja sitten komissio on ehdottanut Euroopan laajuista työttömyysetuus jälleen vakuutusjärjestelmää, jonka avulla kaikki apua tarvitsevat maat saisivat apua ja tällöin ei tarvittaisi pysyviä rahoitussiirtoja tiettyihin maihin. Komission äskettäinen ehdotus siitä, että otettaisiin käyttöön sijoitusten vakauttamisjärjestelmä tai toiminta, sekin on askel oikeaan suuntaan. Tässä puhutaan kasvusta ja investoinneista, se on hyvä asia. Ja sitten toisaalta pitää vakuuttaa tämä myös jälleen vakuutusjärjestelmillä ja hyödyntää näitä työttömyysturvaetuuksia. Sitten samalla ajalla pitäisi yksinkertaistaa monimutkaisia finanssipoliittisia sääntöjä, joiden avulla voitaisiin saavuttaa kestävä velkaantuneisuuden taso ja suhte, suhde. Tämä tarkoittaa sitä, että valtioiden pitäisi parantaa rahoitusasemaansa hyvinä aikoina. Pitäisi tarjota enemmän porkkanaa ja vähemmän keppiä yksinkertaisesti. Sitten pitäisi pääomamarkkinaunionia vahvistaa ja edistää. Sekin on ennakkoehto, että talous- ja rahaliitto toimii hyvin Yhdysvalloissa. Ähm, yritysten velkakirjat ovat noin neljä kertaa suuremmat kuin pankkilainat. Äh, Euroopassa sitten äh, rahoitus on lainavetoista. Tämä on toiseen päin tämä suhdeluku. Ja tämä tarkoittaa sillä, sitä, että yritysten velkakirjoja käytetään liian vähän. Niiden käyttö pääomamarkkinoilla on vielä kehittymätöntä ja Euroopassa luotetaan ja tue, tukeudutaan paljon enemmän pankkeihin kuin yritysrahoitukseen, kuten Yhdysvalloissa tätä suhdetta pitäisi parantaa. Ja sitten tuottavuus, tuottavuus ja tuottavuus, tai pikemminkin sen puute tai sen hidas edistyminen on eurooppalainen ongelma. Ja sitten heikko tuottavuus riivaa monia Euroopan maita ja tämä sitten hidastaa elintason nousua. Yhtenäismarkkinat ovat erinomainen saavutus, mutta sisämarkkinat eivät ole vieläkään äh, loppuun saatettuja. Sitten pitää äh, antaa tukea avainalueille, jotta kilpailukykyä parannetaan. Äh, tutkimus antaa useita suosituksia, esimerkiksi hallinnollista taakkaa tulee vapauttaa sitten, poistaa kaupan esteitä, ei ainoastaan kaupankäynnissä, vaan myös palvelualoilla. Palvelualat muodostuvat, muodostavat 80 prosenttia talouksista ja niille ei tehdä mitään. Meidän täytyy muistaa, että, että ei kyse ole ainoastaan siitä, että käydään tavarakauppaa, vaan palvelut ovat kaiken avain. Palvelut muodostavat 75 prosenttia kansantalouksista ja osuus kasvaa edelleen, joten palvelualoihin tulisi nyt keskittyä. Ja sitten kysymys juuri palvelualasta on ihan keskeinen ja palvelualoilla on vielä paljon rajoitteita Euroopassa ja myös rajat ylittävää yhteistyötä pitää parantaa esimerkiksi energia-alalla televiestintä ja, <clears throat> ja energia ja muut palvelualat ovat sellaisia, että on paljon tällaisia kansallisia yksiköitä, jotka edelleen ovat vahvoja sen sijaan, että olisi laajat eurooppalaiset verkot. Sitten digitalisaatio. No entäs sitten tuottavuus? Kuinka paha kysymys se on? Minulle juuri kerrottiin, että vuosina 1997-2007 tuottavuus Euroopassa kasvoi noin 2 prosenttia. Ja sitten 2007-2017 sillä vuosikymmenellä, niin silloin sitten tuottavuuden kasvu oli negatiivinen, miinus yksi, eli siis kahdesta prosentista miinus ykköseen. Tuottavuuden kehitys on pysähtynyt ja nyt euroalueella 0,4 prosenttia, eli tämä on todella huono luku. Eli tuottavuuden kasvuun pitää nyt panostaa. Jos tuottavuus ei kasva, niin silloinhan talouskasvu ei ole kestävällä pohjalla, palkkataso ei voi nousta ja niin edespäin. Kasvuhan voi perustua joko kulutuskysyntään, ja jos investointeja ei tehdä ja tuottavuus on hidasta, niin ei silloin vaan voida saada aikaan kestävää pitkän tähtäimen kasvua tällaisilla tuottavuusluvuilla. No niin, sitten digitalisaatio, se on toinen avain tuottavuuden nopeaan kasvuun. Digitaalitalous kasvaa nopeasti Euroopassa yli 40 prosenttia aikuisista ei kuitenkaan osaa käyttää näitä digitaalisia juttuja. Ja tarvitaan vahvoja investointeja digitaaliinfrastruktuuriin, infrastruktuuriin että digitaalisuus etenee. EU voi auttaa jäsenmaita kouluttamaan kansalaisiaan digitaidoissa. Pitää antaa kansalaisille tarvittavat digitaidot, jotta pärjätään elämässä. Ja pitää myös Euroopan sääntelypuitteistoa vahvistaa ja muuttaa sillä tavoin, että voidaan suosia investointeja korkealaatuisiin digitaalisiin verkostoihin. No sitten budjetti. Euroopan budjettiuudistus voi johtaa nopeampaan ja osallistavampaan kasvuun. EUn budjetti on jo äärirajoilla, on myös uusia tarpeita – ja yksi taulukko täällä osoittaa, että Euroopan budjetin osuus reaalimääräisesti on laskenut osuutena Euroopan kansantalouksista. Tiedän kyllä, että asiasta on keskusteltu. Komissio vaatii, että maksuosuutta nostetaan ja tästä sitten kiistellään, mutta niin, eli Brexit tarkoittaa sitä, että budjettia täytyy uudistaa entistä kipeämmin. Se tekee noin 7 prosentin loven EUn vuosittaiseen budjettiin ja 2020 jälkeen nettomääräisesti tuo leikkaus ei ehkä ole 7 prosenttia, mutta joka tapauksessa lovi syntyy ja pysyy siellä. Ja nyt on hyvä, kun budjettia uudistetaan, koko prosessia pitäisi uudistaa. Jäsenvaltioiden maksuosuudet pitää tarkistaa myös, jotta voidaan varmistaa, että maksuosuudet heijastelevat jäsenmaiden maksukykyä ja pitäisi päästä eroon näistä alennuksista. Sitten pitäisi vähitellen luopua yhteisen maatalouspolitiikan tuotantoon perustuvista tuista ja pitäisi vahvistaa koheesiopolitiikkaa, jotta jälkeen jääneet alueet saataisiin mukaan kehityksen kulkuun. Alueelliset erot ovat edelleen suuret. Sitten tutkimus- ja kehitystyöhön pitäisi panostaa paljon enemmän. Nykyään siihen panostetaan vain 13 prosenttia EU-budjetista. Siihen pitäisi panostaa entistä enemmän, koska juuri tämä tuottavuuskehitys on jäänyt jälkeen. Euroopan budjetilla voitaisiin tehdä paljon enemmän. Sillä voitaisiin tukea paljon enemmän niitä, jotka ovat jääneet globalisaatiojunasta jälkeen ja voitaisiin tukea teknologisia muutoksia. Esimerkiksi Euroopan globalisaatiorahaston pitäisi toimia entistä ketterämmin, jotta se voisi tukea työttömäksi jääneitä ja luoda uusia työpaikkoja, kun automaatio niitä syö. Ja sitten vielä nämä alueelliset erot. Alueelliset erot esimerkiksi bruttokansantuotteessa per capita ovat, olivat vähentyneet ennen talouskriisiä, mutta talouskriisin jälkeen alueelliset bruttokansantuoteerot ovat, ovat taas revenneet. Tämä on ihan tyypillistä. Kun kriisi iskee, niin silloin epätasa-arvoisuus kasvaa. Mutta tämähän oli kaikkien kriisien äiti, kamala kriisi, josta kärsitään vielä kymmenen vuotta sen päättymisen jälkeen. Ja näin ollen epätasa-arvoisuus on laske, kasvanut ja alueiden väliset erot ovat, ovat lisääntyneet. Eli ei ainoastaan maiden väliset erot, vaan myös alueiden väliset erot ovat kasvaneet. Ja nämä erot tarkoittavat siis tulotasoa, omaisuutta ja niitä. Eli alueet ovat reveneet toisistaan. EU käyttää kaksi kolmasosaa budjetistaan aluepolitiikkaan. No sehän on aika, aikamoinen potti jos käytetään kaksi kolmasosaa mistä tahansa johonkin, niin kyllä se on aika iso suhteellinen potti ja tämä aluepolitiikan rahoitus ei kuitenkaan toimi kunnolla. No budjetti on tietysti itsessään pieni, tässä minulle ystävällisesti huomautettiin, mutta joka tapauksessa se on iso potti siitä koko budjetista ja myös kansallisella tasolla tätä vastuuta on aluepolitiikan toteuttamisesta. No joka tapauksessa aluepolitiikalla pitäisi vahvistaa kansa- pitkän tähtäimen kasvua, koulutus, opetus, verkottuminen, infrastruktuurit, nämä ovat niitä tekijöitä, jotka vahvistavat alueellista yhteenkuuluvuutta. Ja sitten pitäisi myös keskittyä siihen, että onko varojen käytöllä järkeä. Ei pelkkä varojen käyttö ole oleellista, vaan se, että tavoitteet täyttyvät. Meidän tulisi valita huolellisesti eurooppalaiset projektit, jotka rahoitusta saavat hyvät naiset ja herrat. EU on aina kesken projekti ei koskaan pääty. Ja tässä edetään vaiheittain. Ja minä olen Meksikosta kotoisin. Me aina säästimme paljon rahaa, jotta voimme matkustaa Eurooppaan. Tämä oli keskiluokan unelma. Vihdoinkin voimme matkustaa Eurooppaan. Kaksi viikkoa Euroopassa, 21 kaupunkia ja sitten Eurooppa oli nähty. Tämä oli tyypillinen keskiluokan haave. Äh, retki Eurooppaan. No niin. Ja sitten tultiin Notre Damelle tai vai Il Duomoon, Milanoon tai Kölnin tuomiokirkkoon nähtiin nuo hienot katedraalit ja nähtiin, että ne olivat rakennus, äh, rakennusvaiheessa, eli kaikki rakennustelineet olivat ympärillä ja hirveä pöly ja, ja remonttisuojaukset ja liikenne oli ihan sekaisin. Ja meksikolaiset olivat ihan pettyneitä. Käytettiin paljon rahaa siihen, että nähtiin joku Notre Dame ja sitten se olikin ihan rakennustelineiden suojaamana. No sitten kun tultiin takaisin pari-kolme vuotta myöhemmin, niin nähtiin, että wow, tämähän on ihan mahtavan näköinen tämä rempattu katedraali. Ja eihän voi olettaakaan, että näin isoa projektia saadaan päätökseen yhdessä yössä, mutta sitten kun kun projekti on saatu päätökseen, niin lopputulos on aivan mahtava. Ja minä aina olen sanonut, että Eurooppa pystyy keksimään itsensä uudelleen, vahvistumaan uudelleen, luomaan sisäistä paloa muutokseen, luomaan uusia instituutioita. Ja tämä on mahtavaa työtä, mutta eihän se nyt ihan yhdessä yössä etene, se on selvää. Ja tästä integraatioprosessissa on juuri kyse. Koko ajan parannetaan, koko ajan vahvistetaan, koko ajan muutetaan toimintoja. Eikä tämä rakennustyömaa ole mikään silmiä hivelevä näky. Kukaan ei tykkää siitä, että asiat ovat kesken. Kukaan ei voi väittää, että edetään liian nopeasti, mutta joka tapauksessa projekti etenee ja se luo merkittävää lisäarvoa, jotakin ainutlaatuista, jotakin sellaista, joka inspiroi ihmisiä ympäri maailmaa. Meidän tulisi vahvistaa Eurooppaa, enemmän Eurooppaa, enemmän Eurooppaa, enemmän Eurooppaa. Ne ovat minun ohjenuorani ja luottakaa OECD. Me tuemme teitä siinä, että saavutatte enemmän Eurooppaa. Me tuemme Euroopan parlamenttia ja muita asianosaisia. Haluamme auttaa eurooppalaisia maita, jotta voidaan saattaa tämä inspiroiva eurooppalainen projekti päätökseen. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitoksia erittäin mielenkiintoisesta esityksestä. Eli me käymme läpi nämä tutkimukset. Ja puhuitte hyvin siitä, että politiikassa on ihan hyvä kuulla, että ulkopuolelta Eurooppa nähdään mallina. Ja vaikka tämä työmaa nyt on vielä kesken, ja erityisesti talous- ja rahaliiton rakentaminen vielä kestää. Ja tulevina viikkoina ja kuukausina toivottavasti pääsemme eteenpäin juuri tähän suuntaan, josta te puhuitte. Eli tässä tuli esiin näitä prioriteettialoja. Olen analyysistä samaa mieltä ja toivon mukaan löydämme konkreettisia ratkaisuja näissä asioissa. Ja sitten kysymys- ja vastaussessio alkaa ja ensimmäisen kysymyksen esittää Niedermayer. All my best. First of all, as you... Niin, teen parhaani. Pääsihteeri, luotan usein OECD. Siksi kysyisinkin tätä hiukan poliittisia neuvoja teidän kannaltanne katsottuna ensinnäkin kauppapolitiikasta ja uhka kauppasodista. Kuten tietysti tiedättekin taloudellisesta analyysistä, analyysistä tämä vaikuttaisi vahvasti EU-talouksiin. Se heikentää myös poliittista suuntaamme ja niin edelleen. Ensinnäkin, minkälaisia poliittisia neuvoja antaisitte, miten pitäisi EU:ssa reagoida USAn politiikkaan, joka heikentää sovittuja ehtoja kaupan alalla? Toinen kysymys, missä määrin olette sitä mieltä, että luvut, joiden pohjalta USAn hallinto on päätynyt tähän päätökseen, eivät ole täysin edustavia lukuja, siis puhun myönteisestä vaikutuksesta digitaaliseen talouteen USAssa, erot nimellisarvon välillä tuonnissa verrattuna lisäarvoitettuun. Ja sitten lopuksi oletteko sitten sitä mieltä, että tämän tyyppinen poliittinen muutos heikentää kestävyyttä talouspolitiikassa? esimerkiksi Kiinan politiikkaan, johon liittyy vahvat kauppan ylijäämät, mutta myös EU-ssa. Sitten olen vahvasti mukana verotuskysymyksissä, niin kuin tiedätte, miten näette edistyksen tällä saralla, verotuksen alalla, globaalisti ajatellen. Ja sitten toiseksi, minkä, miten EU teidän mielestänne on, voisi mennä hiukan pidemmälle, mitä plussia ja miinuksia tässä on, puhun yhteisestä eläketuotteesta ja sen toteuttamista ja niin edelleen. Thank you. Um... Kiitos. Kauppajännitteet erityisesti eilisen ilmoituksen jälkeen uhkaa, jos nyt ei saada pois raiteilta, niin ainakin se tulee hidastamaan elpymistä taloudessa. Ja tämän takia meidän pitäisi olla tietoisia riskistä ja meidän suosituksemme on pitää toimia monenkeskisesti. Nyt annan teille erityisen konkreettisen esimerkin. Tässä ei ole kyse vain jostain käsitteellisestä kommentista. Hangshaussa G20 loi globaalin foorumin teräksen liikakapasiteetista. Sanon tämän sen takia, että tämä oikeastaan liittyy, mistä koko homma lähti liikkeelle. Koko homma lähti liikkeelle terästariffit ja alumiinitariffit ja niin edelleen. Ja onko sitten poikkeus tai ei ollut poikkeusta ja niin edelleen. Sitten sitten tilante muuttui kuukaudessa ja taas tuli lisäpoikkeuksia ja sitten oltiinkin jo keskellä ministeritason kokousta OECDssä, siis meidän ministeritason kokouksesta on kyse, ja sitten saimme tämän ilmoituksen tariffeista. Mitä vaihtoehtoista vieläkin kuitenkin on olemassa? teräkselle ja alumiin, alumiinille, jotka oikeastaan kaikilla maailmassa paitsi Kiinassa ovat niitä järjestelmiä, jotka ovat vielä voimassa, vaikkakin aiheuttavat tätä stressiä. Me loimme globaalin foorumin, niin kuin tässä mainitsin, ja mitä se sitten tarkoittaa? Globaali foorumi on, foorumi on se paikka, missä me voimme käsitellä asian sisältöä siis ei sen ilmiö, ilmentymistä. Ilmentyminen liittyy siihen, että on liikaa terästä. Yksi kolmasosa maailman kapasiteetista on ylimääräistä tonneina. pikemminkin millään aika 2,4 on tämä määrä. Ja näin ollen itse asiassa noin karkeasti kolmas on tätä liikaa. Miksi meillä on kolmasosa ylikapasiteettia ja liikakapasiteettia? Sen takia, että kymmenen vuotta sitten oletettiin, tämä tilanne jatkuu, kasvu jatkuu samanlaisena USA, EUssa ja Kiinassa, ja siksi jos näin menee, niin ei lopeteta. Erityisesti Kiinassa ei välttämättä seurata markkinoiden merkkejä hinnoista kapasiteetilla vain on tavallaan merkitystä ja rakentamisella. Meidän piti mennä siis substanssiin, miten vähennetään kapasiteettia eikä niinkään taistella ilmentymistä siis tariffeista ja dumpauksista, koska yksi tariffi johtaa toisen tariffiin ja tällaisiin kostoiskuihin ja koko homma eskaloituu, mutta ei kuitenkaan ratkaista itse ongelmaa. No nyt sitten itse asiassa eilen ja toisessa päivänä sain sellaista tietoa, että G20 puheenjohtaja tänä vuonna, nimittäin Argentiinan, Argentiina on päättänyt lykätä ministeritason kokousta, joka meillä oli tarkoitus pitää ensi viikolla Pariisissa. Aiheena juuri teräs. Minkä takia? No sen takia, että samalla kun tässä keskustelemme, niin jotkut päätoimijat ovat asettamassa tariffeja toisilleen ja joskus uhkaavat tariffeilla, jopa kaksin kolminkertaisilla sellaisella. Ja näin ollen ei tämä ole oikein lupava ilmapiiri keskustella näistä asioista. Tässä vain yksi esimerkki. Ratkaisu on olemassa, on, on instituutio, monenkeskinen instituutio, jonka G20 on luovut, mukaan lukien Kiina, mukaan lukien USA. Kiinassa Tämä luotin Hangsaossa G20. Ja sitten me, me menimme Hamburgiin viime vuonna ja validoimme koko rakennelman, koska osa tätä julkilausumaa, johtajien lausumaa oli, että meidän pitäisi keskustella tehdäänkö leikkaamisesta globaalisti ja vähennyksiä niin edelleen ja niin edelleen. Mutta sitten alettiinkin puhua tarifeista, emmekä halunnutkaan puhua tästä toista asiasta. Siis Meille tärkeä on siis monenkeskisyyteen palaaminen. Se on ainoa tapa ratkaista ongelma. Miten ratkaistaan kauppakysymyksiä, kauppakiistoja, jotka ovat monenkeskisiä jo luonteeltaan? Miten ratkaistaan sijoituskysymyksiä? Nekin ovat monenkeskisiä luonteeltaan. Miten ratkaistaan maahanmuuttokysymykset? Nekin ovat globaaleja moni kansallisia kysymyksiä, entä ilmastokysymykset? Eiväthän ne tunne mitään mainerajoja. Rajat ovat ihmisten tekemiä ja päästöt kulkevat vapaasti minne kulkevat. Monenkeskisyyttä, monenkeskisyyttä vaan tarvitaan. Juuri sinä hetkenä, kun tämä multilateralismi on paineen alla ja kyseenalaistettuna, jos nyt jotakin, niin meidän pitäisi vain korostaa tätä isoa M, monenkeskisyyttä. Verot sitten, automaattinen tietojenvaihto, BEPS, verotus ja digitaalisen alan verottaminen ja hienoja tuloksia automaattisesta tiedonvaihdosta. kaksi miljardia euroa on jo saatu, BEPSin kautta 240 miljardia potentiaalina, siis monen, monin, kansallisesta yritykset maksavat verossa, mutta digitaalisuudesta ei ole vielä sopimusta, miten pitäisi edetä. Isoja eroja on olemassa ja me tulemme työstämään tätä asiaa ja toivottavasti saadaan lopullinen raportti aikaan ensi vuoden aikana, vaikkakin aikaraja on vuonna 2020, mutta kaikki painostavat meitä lopputuloksen aikaansaamiseen jo ensi vuonna. Anteeksi, että puhuin näin pitkään. Um, Kiitoksia. Täytyy tosiaan varata puheaikaa muillekin, eli pitäkää kiinni neljästä minuutista. Pervans Thank you. Uh, Kiitoksia, puheenjohtaja. On harmi, että olette meksikolainen, koska ehkä muuten voisitte ryhtyä kärkiehdokkaaksi joillekin puolueille seuraavissa Eurooppa-vaaleissa. On hienoa, että Matilda Saburhaja pian pystyy tekemään työtä kanssanne. Te varastitte hänet meiltä, mutta me luovutamme hänet ihan mielellämme. Puhuit euro- eurooppalaisesta valuuttarahastosta, mutta ei saa antaa sellaista vaikutelmaa, että kansainvälinen valuuttarahasto haluttaisiin siirtää Eurooppaan. Eli jos teillä on uusi nimiehdotus, niin kertokaa siitä – Kysehän on eurooppalaisesta vakautusrahastosta. Meidän pitää olla selkeitä näissä asioissa. Sitten haluaisin palata vielä kansainväliseen kauppaan. Olemme nyt käännekohdassa. Trump valittiin Yhdysvaltojen presidentiksi myös siksi, että monenvälisyys on muuttunut – verrattuna siihen, kun OECD perustettiin. On uusia toimijoita, jotka ovat voimakkaampia, teknologia kehittyy ja Euroopassa on tehty sitoumus, joka varmasti asettaa Euroopan eturintamaan, kun ajatellaan kestävää kehitystä, ilmastonmuutosta. Ja tämä muuttaa yhteistä hankettamme. Tästä syystä jotkut ovat puhuneet rajojen hiilimukauttamisesta. Ettekö katso, että kaikki tämä vie meidät uuteen tilanteeseen? Ja jos ajatellaan vapaakauppaa ja otetaan mukaan ilmastokysymykset, niin tätä pitäisi miettiä. No, vapaakauppa sisältää kumppaneita. Ja sitten kun noudattaa näitä sääntöjä, voi liittyä kyseiseen klubiin. No, Pariisin klubista on jo puhuttu, eli se nyt on väärä termi, mutta joku ilmastoklubi voitaisiin perustaa. Eli siellä mietittäisiin uudelleen monenvälisyyden sääntöjä noudattaen kestävän kehityksen periaatteita. Mielestäni tästä asiasta tulisi keskustella, koska tätä kautta voitaisiin ratkaista tiettyjä ongelmia, myöskin niitä, joista te puhuitte. Meillä on jo Pariisin sopimus, jolla pyritään vähentämään päästöjä. Ja meillä on jo vihreä käsitys tilanteesta me tiedämme näistä asioista enemmän, emme pelkästään Pariisin sopimuksen takia, vaan jo sitä ennen. Sen jälkeen, kun Yhdysvallat ilmoitti, että irtautuu sopimuksesta, no oikeudellisestihan siihen menee kolmisen vuotta, niin myöskin Yhdysvalloissa tämä johti siihen, että osavaltioiden ja kaupunkien viranomaiset ja syyskuussahan meillä on sitten merkittävä kokous Kaliforniassa. Siellä on kaupunginjohtajia ja yksityinen sektori on sitten se, joka on ratkaisevassa asemassa, kun ajatellaan päästöjen vähennystä. Ympäristö on myönteinen, mutta tärkeä kysymys on nyt se, Eli onko meillä käsitys siitä, että tilanne on kiireellinen? Tämä kiireellisyys on ehkä vähän unohtunut. On uusia toimijoita. Monet ovat voimistuneet. Mutta tällä hetkellä kaikki elementit ovat kasassa, mutta meidän pitää hinnoitella hiilikunnolla. Tässä on epäonnistuttu. Tällä hetkellä meillä ei ole mitään hintaa hiilelle. Meillä on vain äh, päästökauppajärjestelmä, mutta se on epäonnistunut, koska siinä hiilen hinta on hyvin alhainen. Klints. Kiitos sitten Klints. Thank you very much. Well, Kiitos aluksi. Haluaisin todeta, että on kovin rohkaisevaa kuulla meksikolaisen puhuvan noin optimistiseen sävyyn Euroopasta ja että uskot noin vahvasti eurooppalaiseen projektiin. Tämä oli oikein mukava kuulla. Pari kysymystä. Miten selitätte sen, että eurobarometri osoittaa, että kaksi kolmasosaa kansalaisista uskoo Eurooppaan ja tukee eurooppalaista ideaa, mutta Todellisuudessa yhä useammat äänestävät euroskeptisiä puolueita ja ryhmittymiä. Katsokaapa vaikka Italian vaalitulosta. Sitten toinen pointti on se, että kun ajatellaan Euroopan budjettia, niin luuletteko, että Euroopan budjetilla pitäisi olla enemmän omia varoja? Ja jos vastaus on kyllä, niin mistä niiden pitäisi tulla? Kolmanneksi, kärsimme äh, rikollisuudesta entistä enemmän. Vuosi toisensa jälkeen yli 50 miljardia euroa menetetään alvipetosten takia ja rikolliseen toimintaan tärväytyy paljon rahaa nykypäivänä. Esimerkiksi nämä kryptovaluutat ovat petosten lähde. Ja Pitäisikö näitä rajoittaa? Miten näitä voitaisiin rajoittaa? Miten voisimme pyytää ehkä kansalaisilta enemmän yhteiseen budjettiin. Ja sitten viimeiseksi puhuitte vielä siitä, että komissio on ehdottanut, että otettaisiin tällaiset eurooppalaiset turvalliset omaisuuserät. No tämä on hyvä idea, mutta ettekö luule, että rahoitus markkinat olisivat ottaneet tällaiset turvalliset omaisuuserät käyttöön jo aikaisemmin, jos niistä olisi hyötyä. Ja erityisesti niiden äh, systeemi äh, kyllä muistuttaa hyvinkin näihin kiinteistöpohjaisiin omaisuuseriin, jotka Yhdysvalloissa johtivat tunnetusti talouskriisiin. Um, this, this is why I, I, I was, thought I was taking too long. No juuri tästä syystä Minusta tämä nyt vie vähän liikaa aikaa, kun, kun tässä otetaan samaan nippuun kysymys ja vastaus. No niin, öö, ensiksi se, että vaikka olen meksikolainen, niin toivottavasti se ei vie niin Olen ollut OECDn pääsihteerinä 12 vuotta ja minä olen nähnyt pitkän kehityksen jo. Ja kerronpa lyhyen tarinan, kun olin 18, tässä on, on jo 50 vuotta, siis 50 vuotta todellakin. Olin 18-vuotias ja käänsin yhtä esitettä. Meksikon liittovaltion laitos oli laskemassa liikkeelle velkakirjoja eurooppalaisia tällaisia eurooppalaisiin verrattuna. Ja tätä vasten Eurooppa on ihan teini-ikäinen vasta. Minä olen elinikänäni jo todistanut sitä, kuinka eurooppalaiset pyrkimykset ovat johtaneet hyvin. Eli siis eurooppalainen valuuttayksikkö oli jo käytössä tuolloin, kun eurooppala- tai meksikolainen sähkölaitos laski liikkeelle velkakirjoja. Me käytimme tällaista eurooppalaista valuuttakoria jo tuolloin. Käytimme pohjana 14 eri valuuttaa ja laskimme niiden pohjalta korivaluutan. Eli eurooppalainen kehitys on alkanut jo ajat sitten. Se on jatkuvasti rakennustelineiden alla mutta tämä projekti on alkanut jo kauan sitten ja minulla on sitä kohtaan suurta kunnioitusta. No eurobarometri osoittaa, että kaksi kolmasosaa eurooppalaisista tukee Euroopan unionia ja eurooppalaista projektia, mutta samaan aikaan populismi nostaa päätään. Ja tämä johtuu siitä, että hiljainen enemmistö ei äänestä. Heidän pitäisi olla tietoisempia näistä vaaroista. Nyt kun Brexit toteutuu, niin Brexit toteutuu juuri siksi, että 60 prosenttia nuorista ei äänestynyt ja, he, äänestänyt ja heidän tulevaisuutensa on tässä vaakalaudalla. Me emme menetä ainoastaan luottamusta eurooppalaisia instituutioita kohtaan, vaan me menetämme luottamuksen demokratiaan pikkuhiljaa, jos, jos tämä kehitys jatkuu. Eivät ihmiset äänestä, tai ihmiset äänestävät demokratiaa vastaan äänestämällä populisteja. Se ei ole suurin ongelma, vaan se, että suuri enemmistö ei äänestä ollenkaan. Ihmisten täytyy ymmärtää, kuinka isot panokset tässä on pelissä. Pitäisi ymmärtää, miten isot panokset ovat pelissä ja seuraavissa eurovaaleissa ja kansallisissa vaaleissa, miten suurista asioista on kyse meidän elämäntavastamme, meidän tulevaisuudestamme. Ja se on nyt uhattuna sen takia, että nämä ääriliikkeet ovat nostaneet päätään. Ja sen takia seitsemän kuukautta kesti ennen kuin Hollantiin saatiin hallitus ja, ja ties kuinka kauan vei myös aikaa, että Saksaan saatiin hallitus ja vaalitulos Italiassa oli pöyristyttävä ja että, että Espanjan poliittiset voimat pirstaloituvat entisestään ja Brexit itsessään on jo suuri hätähuuto. Ja nämä, nämä tulokset osoittavat, että on todella perustavanlaatuisia ongelmia, joihin pitäisi nyt ottaa kantaa. Emme ole pystyneet vastaamaan ihmisten toiveisiin. No kryptovaluutat, nehän eivät ole valuuttoja, vaan ne ovat omaisuuseriä. Ne ovat omaisuuseriä, niitä voidaan ostaa ja myydä investoijien riskillä. Meidän täytyy suojella sijoittajia, siis tällaiset bitcoin-tyyppiset valu- eivät ole valuuttoja, vaan kryptoomaisuuseriä. Ja sitten 50 miljardia alvipetoksia. Tämä on rikosasia mutta kysymys siitä, että alvihan on osa verotusta ja verotus on tärkeä asia. Onko alvin osuus verotus kokonaisuudessa hyvä ja pitäisikö ottaa käyttöön tällaisia omaisuuseräperusteisia velkakirjoja? Ei, koska kiinteistö kriisi lähti USAssa liikkeelle sen takia, että kiinteistöt, kiinteistöomaisuuserät, jotka olivat velkakirjojen pohjalla, ne olivat arvottomia. Tässä kyse on valtion velkakirjoista Saksassa ja Ranskassa. Ja, ja näissä maissahan on tänä päivänä nykyään budjetti on plussalla. Sitten Lamberts. Uh... Huomenta pääsihteeri. Olette tänne aina tervetullut. Pidän teidän suora puheisuudestanne. Pidätte ainakin meidät hereillä ja tästä tykkään. Kolme lyhyttä kysymystä ensin työttömyydestä. Itse asiassahan te myönteisesti puhuitte työllisyystilanteesta. Minä tarkastelen nyt prosentteja ja työllisyysasteita, mitä tulee pääaikaisuuteen. Ja tästä, tämä kohdalla tarina ei ole mukava, para, parhaasti pärjäävä EU-maa tässä mielessä ollaan on 75 prosentissa ja Italiassa se on 5 prosenttia koko aikaista työvoimaa. Ja tämä on parempi indikaattori mielestäni työmarkkinoiden liikakapasiteetista. Ja jos sitten tähän reagoin, niin jos ajatellaan monien luotujen työpaikkojen huonoa laatua, niin se on kyllä huolenaihe mielestäni. Tavallaan työpaikkojen yberisoituminen, nollatunti, sopimukset, näemme UK ja muualla, niin kyllä tässä on syytä olla huolissaan, mitä meihinkin tulee. Ja sitten tästä tulenkin toiseen kysymykseen. Tasa-arvo. Sanoit, että on iso kriisi yhtenässä mahdollisuuksissa. Isoin kriisi Euroopassa oli toinen toinen maailmansota ja silloin tasa-arvo väheni lopulta sen johdosta. OECD-ekonomisti joku taisi kertoa minulle, että vähemmän dramaattis- olosuhteessa Suomessa, kun oli iso kriisi 90-luvun alussa, toimenpiteet, joilla reagoitiin kriisiin, itse asiassa vähensivät epätasa-arvoa, joten minusta tämä ei ole mikään kohtalon kysymys, fataliteetti, että rikkaat maksavat vähemmän ratkaistakseen ongelmaa kuin köyhät. Tämä on poliittista valintaa, kuka maksaa kriiseistä. Ja minä haluaisin kuulla teiltä näkemyksiä asiasta. Sitten lopuksi verotuksesta. Te tiedätte, että arvostan kovasti aloitteita ja työtä, jota OECD-verotuksen alalla on tehnyt tietysti BEPS-kriteerit, kiitän tästä, mutta ainoa varoituksen sana, joka minulla olisi, minulla on nyt sen vaikutelma, tässä käydään tällaista äh, turvesotaa, kun EU säätää lakeja, se päättää ehkä mennä pidemmälle kuin OECD-standardit, ja silloin pari tällaista vastustaa. Ja minä taas haluaisin, että te rohkaisitte niitä, jotka haluavat mennä vielä pidemmälle yhteisten standardeen, koska eihän se heikennä näitä standardeja, se vaan luo painetta siirtyä vielä pare, ylö, ylöspäin, joten haluaisin teiltä näkemykset tähän, näihin kysymyksiin. Me emme kilpaile EUn kanssa, me täydennämme toisiamme ja itse asiassa mitä me pyydämme EUlta on, että se ei säädä lakeja tai direktiivejä, jotka loisivat lyhytaikaisuutta toimenpiteissä ja silloin olisi vaikea saada aikaa, löytää pitkän aikavälin ra- ratkaisua, joten sanomme ok, ymmärrämme poliittiset velvollisuudet. Bruno Le Maire sanoo meille, että hän todellakin haluaa toimia, koska jotakin kerran pitää tehdä, täytyy verottaa näitä yrityksiä. Olen ihan samaa mieltä. Ei voi olla sellaisia yrityksiä, joita ei veroteta, eikä varsinkaan yrityksiä, joilla on satoja biljoonia voittoa. Kyllä niitä pitäisi verottaa, niin kuin kaikkia muitakin yrityksiä pitäisi verottaa normaalilla prosentilla kaikissa lainkäyttö veroalueissa, mutta miten varoitetaan, missä, milloin verotetaan, miltä puolelta verotetaan ja mikä on veroaste. Tästä, tämä pitää hoitaa kaikkien kanssa yhdessä. Minimikoordinaatiota tarvitaan, koska jos näin ei tee, niin silloin tästä tämä niin kuin automaattista tietojen vaihtoa öö, veroparatiisit, jos ei tehdä täällä, niin sitten siirrytään seuraavaan paratiisiin ja seuraavaan, parati- seuraavaan paikkaan. Jos kaikki toimivat tällä tavalla maailmassa, niin silloin ei enää kukaan pysty käyttämään mihinkään. Näin olemme toimineet verojen kohdalla. Nyt meidän pitää toimia samoin digitaalisen verottamisen kanssa. Niin kuin olen sanonut, meitä on painostettu tekemään jotakin ensi vuonna eikä vasta vuonna 2020, niin että kaikki voivat keskittyä ratkaisuihin jo ensi vuonna. Tällä hetkellä amerikkalaiset ovat eri tilanteessa. He haluavat odottaa pikemminkin meitä, mutta paljonkin lähentymistä ja hyvää tahtoa löytyy. Amerikkalaiset ovat viimeisiä tekemässä verouudistusta ja nyt ovat siirtymässä oikeaan suuntaan tässä digitaalialan verotuksessa. Britit yrittävät tulla mukaan koska he seisovat tässä vähän aidan päällä välillä ja olivat hiukan epäselviä omissa kannoissaan. He aloittivat sitten tällaisen järjestelmän ja, ja eurooppalaiset haluavat aloittaa tällaisen e, ensi vuonna. Ehkä meillä on jotakin paperilla ensi vuonna. Ehkä on mahdollista saada aikaan yhteinen järjestelmä, mutta joka tapauksessa me pyydämme, että EU tekisi mitään lyhyen aikavälin toimintaa, joka estäisi pitkän aikavälin projektit. Se on ainoa, mitä me pyydämme. Muutoin koordinaatio sujuu hyvin. Tämä ei ollut mikään sota, vaan kriisi. Tämähän koski rahoitussektoria ja rahoitusalalla on ihmisiä, jotka ovat paljon, paljon paremmin suojeltuja kuin ihmiset, jotka ovat haavoittuvammassa asemassa, kun näin tapahtuu. Ja ne ihmiset, joilla ei ollut varallisuutta, omaisuuseriä ja joutuvat oikeastaan sellaisen tilanteeseen, missä epätasa-arvo on vain laajentunut kriisin myötä, koska oli tämä talous- ja rahoituskriisi. Ja kyllä olette ihan oikeassa, kyse on politiikoista, laeista, mutta tähän vaikuttaa myös se seikka, että jokaisessa, joka ikisessä maailman maassa rahoituksen pääoma on lisännyt osuuttaan kokonais BKTstä. Ja tämän takia ihmiset ovat niin vihaisia, tämän takia ihmiset ovat niin tyytymättömiä. Työllisyys asteesta. Olen hiukan eri mieltä teidän kanssa, kun puhut, että 55 prosenttia Italiassa äh, kokonaistyöaikaa on, antaa paremman merkin. Mielestäni Italia on aivan e- alha, erityisen alhaalla tässä mielessä, mutta olen sitä mieltä, että ei välttämättä voida sanoa, että maa pärjää huonommin sen takia, että siellä, sillä on työmarkkinoilla enemmän joustoa minulta, sitten Saksa vaikka, siellä on erittäin korkea määrä ihmisiä, jotka tekevät osatyötä, erityisesti naiset ovat tässä roolissa. He naisia täytyy ottaa enemmän kokonaisaikaiseen työtä. He tarvitsevat äh, lasten päivähoitomahdollisuuksia ja niin edelleen tietenkin. Mutta oikeastaan tämä ei siis kuitenkaan liity vaurauteen tai tuottavuuteen jossakin maassa. Mielestäni me tarvitsemme jotakin parempaa johtuen väestön ikääntymisestä. Me tarvitsemme korkeampaa osallistumista työmarkkinoihin ja sitten tämä uberisaatio, on erityyppinen ongelma. Miten voimme varmistaa, että suojelussa ei ole kyse osallistumisesta, vaan suojellaan todellakin niitä ihmisiä, ihmisiä jotka tekevät työtä näillä äh, internet-alustoilla, että voimme laajentaa suojaa, joka lain mukaan on lakisääteistä ja koskee kaikkia. Kiitos, Ten Papadimulis. Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Tervetuloa kokoukseemme, pääsihteeri. Kysymykseni teille kuuluu. Ja tämä liittyy omaan maahani Kreikkaan. Pari viikkoa sitten kävitte Kreikassa. Teillä oli erinäisiä kokouksia siellä. Tapasitte Kreikan pääministerin Tsipraksen. Haluaisin kysyä, mikä on kantanne Kreikan talouden tilaan mikä on ennusteenne Kreikan taloudelle ja mitä mieltä olette uudistuksista, joita on tehty Kreikassa viime vuosina? Ja myöskin haluaisin kysyä velkojen helpotuksesta. kun ajatellaan sitä, mistä sovittiin yksimielisesti euroryhmässä heinäkuussa 2017. Kahden päivän kuluttua on tärkeä euroryhmän kokous 21. päivä kesäkuuta. Ja kaikki, jotka ovat työssä mukana, ovat sanoneet, että tulokset ovat varmaankin myönteisiä. Ja toivottavasti tämä on se kokous, joka johtaa siihen, että pääsemme pois pelastusohjelman piiristä. Nythän Kreikan osalta ei puhuta enää siitä, että Kreikka poistuisi euroalueelta, vaan siitä, että Kreikka pääsi irti tästä pelastusohjelmasta. Te olette meksikolainen ja OECDn pääsihteeri, ja te olette puhuneet hyvin suoraan ja tiedottu tiukosta tämän takia. Ja siksi kysyisin, mitä mieltä olette velkojen helpotuksesta? Sillä tavallahan voisi Kreikka päästä takaisin markkinoille should have promoted. Meidän olisi pitänyt perustaa jonkinlainen velkojenhelpotusohjelma Kreikalle. Kyse oli 300 miljardista yksityisen sektorin velasta. Ja olisimme voineet toimia silloin, ja nyt meillä olisi paljon alhaisempi velkataso tällä hetkellä. Mutta valtionvarainministerit siihen aikaan päättivät, että pankit olivat vaakalaudalla ja he halusivat suojella pankkisektoria, koska niillä kaikilla oli paljon kreikkalaisia velkoja. Ja siksi ei haluttu laittaa pankkeja kärsimään. Kreikalle lainattiin veromaksajien varoja ja sitten Kreikka maksaa täysimittaisesti – yksityisen sektorin velkojille ja sitten tätä velkaa muutettiin jossain vaiheessa, mutta siitä tuli sitten julkisen sektorin velkaa. Ja tällä hetkellä se on hyvin jäykkä, koska ei voi saada alennuksia kansainväliseltä valuuttarahastolta tai Euroopan järjestelmistä ja niin edelleen. Eli mistä on kyse? Selviääkö Kreikka? Kyllä. 2,0 prosenttia tänä vuonna, 2,3 ensi vuonna kasvua. Ja se johtuu uudistuksista. Uudistukset olivat hyvin kivuliaita ja vaikeita. Ja täytyy sanoa, että Tsipraksen hallitus ja Kreikan kansalaiset ovat olleet hyvin rohkeita ja ovat muuttaneet Kreikan taloutta uuden aikaisemmaksi. Sinne on saatu investointeja, mutta tarvitaanko sinne velkahelpotuksia? Kyllä, olen tämän sanonut aikaisemmin. Aina kun olen käynyt Kreikassa, aina kun minulle kysytään tässä, niin sanon aina saman asian. Voitaisiinko tällä hetkellä vähentää velkaa nimellisesti? No, poliittisesti tällä hetkellä vastaukseni on ei. On tekijöitä, jotka estävät tämän kansalaisten mielipide ei vielä ole kypsä. Kyse oli vain yhdestä maasta, vaan monet maat katsovat, että kun kriisi on nyt kärsitty, niin kaikkien pitää kärsiä yhtä lailla. No en ole tästä samaa mieltä, mutta näin kuitenkin ajatellaan. Voidaanko velkahelpotusta myöntää tällä hetkellä ja luoda esimerkiksi erilaisia jaksoja korkojen maksamiselle, jotta Kreikka pääsisi takaisin jaloilleen ja kasvuuralle. Kyllä, juuri näin pitäisi tällä hetkellä toimia. Thank you. Now... Kiitos. Ja sitten kaksi viimeistä puheenvuoroa. Rosatia Ramona Regimi. Thank you, Mr. Chairman, and thank... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos pääsihteerille siitä, että tulitte tänään paikalle ja erityisesti arvostan vahvaa tukeanne monen keskisyydelle. Se on tärkeämpää kuin koskaan nyt, kun monen keskisyyttä uhataan monelta suunnalta. Pari kysymystä. Ensiksi toteatte, että tuotannon kasvu vähenee kaikkialla kehittyvissä maissa ja erityisesti Euroopassa. Mikä, mitä tämä tuotannon väheneminen vaikuttaa Euroopassa erityisesti? Johtuuko se investointien puutteesta tai taloudellisen toimeliaisuuden vähäisyydestä kansalaisten keskuudesta, keskuudessa, kuten edustaja Lambert sanoi, tai onko se tuottavuuskysymys? Ja toinen kysymys EU-budjetista. EU-budjetti, jos ajatellaan sitä osaa, jonka tehtävä on vakauttaa euroaluetta, niin mikä on mielipiteenne siitä? On näkemyksiä, että vakauttamisen pitäisi toteutua siten, että noudatetaan finanssipoliittisia sääntöjä. Ja kaikki maat eivät näin tee, koska ne sitten joutuvat saamaan tukea ensi vaiheessa. Nämä eivät noudattaneet finanssipoliittisia sääntöjä ja ajautuivat jättivelkoihin. Ja sitten OECDn työ verotuksen parissa on kolmas kysymykseni. Mikä on näkemyksenne siitä, että mikä olisi optimaalinen verotuksen rakenne euroalueelle? Missä suhteessa pitäisi välitöntä ja välillistä verotusta harjoittaa? muistaen, että, että välillisiä veroja on entistä vaikeampi kerätä, koska pääoma ja voitot liikkuvat yli, yli rajojen. Mikä on tuorein näkemyksenne siitä, miten budjettivarat pitäisi kerätä, siis mikä pitäisi olla välillisen ja välittömän verotuksen suhde kansallisessa verotuksessa? Kiitos. Ramona Regi. Gracias, señor Burría. Eh, Kiitoksia. Herra ja kiitän teitä teidän optimististanne ja intohimostanne. Tämä on tärkeää näinä aikoina. Muutama lyhyt kysymys, jotka mielestäni koskevat tätä meitä molempia. Mitä olette sitä mieltä, että voitaisiin luoda budjetti euroalueelle? Koska varsin todennäköisesti kuukauden ensi viikon EU-huippukokouksessa ei tulla hyväksymään mitään suuria toimenpiteitä koskien talous- ja rahaliittoa ja talletusvakuusjärjestelmä pelkään kovasti, että näin ei, tämä ei ole vielä kypsää ikävä kyllä, mutta varsin todennäköistä kuitenkin on, että päätetään edetä siinä, että luotaisin budjetti euroalueelle. Minkälaisen merkityksen antaisitte tällaiselle mahdollisuudelle. Sitten toinen kysymys, kun otetaan huomioon se, että vienti EU-maista kärsii, johtuen kauppasodista, valitettavista sellaisista. M- mitä järkeä siinä olisi siinä, että nostetaan palkkoja? Näin voitaisiin äh, vauhdittaa kasvua. Ettekö te uskoisi siis, että nyt olisi aika sellaiselle, että tehtäisiin hiukan kasvua palkkakasvun pohjalta ja näin voitaisiin korvata äh, saada, vauhtia talouteen ja vähentää ongelmia viennissä? Kiitos Eveta general. Kiitoksia, pääsihteeri. Oma maani Romania on Kaakkois-Euroopan suurin talous. Yeah. mikä ongelma on siinä, että Romania liittyisi oecd -hän? Yritimme 2004, 2012, 2017. Onko tämä poliittinen vai tekninen ongelma? Kiitos. Um, <clears throat> first of all, Ensinnäkin potentiaalinen kasvu liittyy investointeihin, tuottavuuteen ja siihen liittyvät taidot, taidot, taidot, ikääntyminen, naisten, nuorten osallistuminen työmarkkinoille. Eli on yhdistelmä eri asioita. Ja sitten rakennemuutoksia. Rahapolitiikassa alkaa loppua tila, finanssipolitiikassa alkaa loppua liikkumavara. Eli täytyy tehdä sitten rakenneuudistuksia. Euroa vakauttava budjetti, kyllä. Ensin säännöt, totta kai. Mutta nämä ongelmat vaikuttavat mekanismeihin. Ja kaikkien täytyy noudattaa sääntöjä. Kuvitakaa, että olikin yksi maa joutuu kriisiin, niin meillä pitää olla kapasiteettia hoitaa tilanne. Ja meidän täytyy myöskin välttää se, että vaara koskisi kaikkia. No optimaalinen verorakenne. No maailmassa ollaan vähentämässä yritysten väritystä ja ihmisten tuloverotusta. Tavoitteena on saada aikaan enemmän investointeja ja enemmän työpaikkoja. Tämä on trendi. No millä tavalla kompensoidaan? Enemmän veroa, enemmän omaisuusveroa, kiinteistöveroa ja enemmän vihreitä veroja. Eli tähän suuntaan maailma nyt liikkuu eri tahdeilla ja eri tavoin. Ja sitten Haurekin. Vienti ei kärsi kauppasodasta. Kauppasota on ihan uusi asia. On nyt liian varhaista. Me uskomme, että kaupan jännitteet saattavat hidastaa elpymistä – jos otetaan elpymisestä yksi prosentti pois, niin se on valtavasti. Kyse on sadoista tuhansista miljoonista ihmisistä ja heidän hyvinvoinnistaan. Mutta kyse on asiasta, joka saattaa olla hyvin vahingollista. Mutta vienin hidastuminen tällä hetkellä, no siis vientihän on piristynyt myöskin teidän maassanne. Ja silloin teidänkin maahan syntyy enemmän työpaikkoja, 500-600 000 työpaikkaa vuodessa. Ei nyt ehkä kaikkein laadukkaimpia työpaikkoja, mutta työpaikkoja kuitenkin. Ja työttömyys oli 27 prosenttia, nyt se on 16 prosenttia, ja se on valtava muutos. Se on edelleen kaksi kertaa enemmän kuin euroalueen keskiarvo, mutta kuitenkin 10 prosenttiyksikköä vähemmän, ja sama koskee Italiaa. Rentsin uudistusten jälkeen luotiin miljoona työpaikkaa, eli uudistukset toimivat. mutta ei pidä piileskellä kauppasotien takana sanoa, että meidän pitää jatkaa uudistuksia. Ja sen lisäksi tietysti pitää välttää kauppasotia. Palkat. Tuottavuus on ollut hyvin alhaista ja myöskin teknologia on estänyt palkkojen nousua ihmiset tuntevat olonsa uhatuksi ja äh, siksi he ovat valmiita hyväksymään melkein mitä tahansa töitä. Tätä tulisi välttää. Esimerkiksi Espanjassa on työtarkastusten määrää nostettu huomattavasti. Ja nyt alamme tehdä työtä uuden hallituksen kanssa. Olin Madridissa torstaina perjantaina puhumassa uuden hallinnon kanssa. Ja Frunzulika. Romaniasta on konsensus OECDssä. Mutta siellä on paketti, jota on ehdotettu. Argentiina, Romania, Peru, Bulgaria, Ja Kroatian osalta on ongelmia, koska EU on tiettyjä maita, joilla on ongelmia Kroatian kanssa, aluekiistoja ja muita. Ne eivät ole OECDn ongelmia, mutta Brasilia on myöskin hakenut jäseneksi, mutta siitä ei tällä hetkellä ole konsensusta, koska kaikki maat eivät sitä tällä hetkellä tue. Eli Romaniaa tuetaan paitsi jos emme nyt hyväksy kuuden maan pakettia, niin sitten mikään ei etene. Eli kyse ei ole Romaniasta. Romania on hyväksytty maaksi, joka on tehnyt sen, mitä pitää tehdä käynnistääkseen prosessit ja viime kädessä liittymään OECDn jäseneksi – Niin Frontelika sanoi, että aikaisemmin oli vain yksi tai kaksi. No nyt on kuusi maata, jotka haluavat liittyä. Olen iloinen ja imareltu siitä, että monet maat haluavat liittyä, kuten Argentiina, Brasilia, Peru, Romania, Bulgaria, Kroatia. Ja tämä on poliittinen päätös, joka kuuluu jäsenille, ja siitä sen pitää olla yksimielinen päätös. Ja tällä hetkellä yksi maa estää päätöksen. Ja niin kauan kuin tätä ongelmaa ei ole ratkaistu, niin pakettia ei voida viedä eteenpäin. Eli tälle yhdelle maalle haluaisin sanoa, että edetään asioissa ja sitten saamme kaikki nämä kuusi maata mukaan. Kiitoksia. Toivottavasti asia ratkeaa. Haluaisimme kiittää teitä mielenkiintoisesta ja iloisesta keskustelusta kanssanne. Me arvostamme OECDn ja teidän henkilökohtaista roolianne, kun ajatellaan hyvää politiikkaa ja työpaikkojen ja kasvun tukemista kaikkialla maailmassa. Monenvälisyys on ainoa järjestelmä, joka toimii. Kiitos.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

So colleagues, uh, we come to point number nine and number... No niin, kohdat yhdeksän ja kymmenen Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonta. taulu on hiukan tiukka. 11 on jo julkinen kuuleminen valiokunnassa että meillä on vain puoli tuntia aikaa tähän, mutta teemme parhaamme. Eli esittelijä on puheenvuoron ja hän puhuu nyt äidinkieltään. Eli hyvät kollegat, ensinnäkin haluaisin kiittää siitä, että olen saanut niin paljon tarkistuksia mietintöluonnokseeni. Lähes 400 tarkistusta tuli asetukseen ja yli 200 direktiivin osalta – monissa kohdissa nämä tarkistukset ovat hyvä pohja parantaa komission ehdotusta. Menen parin kohtaan vähän yksityiskohtaisemmin. Luokkaa 2 ja 3 ja kynnysarvot. Olin ehdottanut, että pienten paperiyritysten tilannetta kohennetaan ja vältetään tämä hissiefekti, eli että siirtyy luokasta toiseen joka vuosi. Meillä on yrityksiä, jotka ovat näiden kategorioiden 2 ja 3 välimaastossa. Monet kollegat ovat katsoneet, että nämä kynnysarvot ovat tuettava asia. Tämä on hyvä varmasti. Voimme jatkaa työtä tältä pohjalta. Ja sitten arvopaperiyritys ei nousisi heti kategoriaan kaksi, jos se lyhyessä ajassa on saanut vain rajallisen määrän asiakkaita. Eli tarkistusten pohjalta varmasti voimme jatkaa tätäkin työtä. No sitten kategorian yksi yritykset, eli yritykset, jotka soveltavat järjestelmää ja tähän liittyy ehdotuksia laajentaa soveltamisalaa ja jos 5 miljardia on liikevaihto, niin silloin voidaan soveltaa rahoitusvälineitä. Ja tässä on myöskin yhtäläiset kilpailumahdollisuudet otettu huomioon, mutta en tiedä, onko tässä nyt ihan oikealla tiellä. Meidän täytyy tehdä selväksi, että meillä on erityissääntöjä investointiyritysten osalta, koska ne eivät ole pankkeja. Eli tämäkin asia täytyy nähdä eri tavalla. Eli tässä on perustavanlaatuinen kiista ja toivottavasti pääsemme asiasta kuitenkin sopuun. Eli meillä pitää olla omaa sääntelyä tällä alalla. Ja sitten korvausten julkistamisvelvollisuus tietyt tarkistukset eivät nyt helpota asioita, kun ajatellaan kompromisseja ja kun ajatellaan sitä, että ei helpoteta tilannetta järjestelmän kannalta merkittävien laitosten osalta, niin meidän täytyy tässäkin kiinnittää huomiota korvauksiin. Eli tässä täytyy katsoa, miten vakavaraisuusasetusta tai direktiiviä sovelletaan ja tietyissä tarkistuksissa tähdetään siihen, että paljastetaan enemmän elementtejä, esimerkiksi ympäristöön liittyviä kysymyksiä. Ja komissio on tehnyt jo pitkälle meneviä ehdotuksia arvopaperiyritysten osalta, jotka, joita voidaan kuitenkin soveltaa vain rajoitetulla tavalla. Eli tästä pitää keskustella perusteellisesti. Ja sama koskee myöskin näitä korvauksia. Eli mitään tarvetta ei ole nyt yksityiskohtaisesti kuvata tätä järjestelmää. Ja jos asset management esimerkiksi vastaa tietystä osasta omaisuuserää, niin siitä löytyy myöskin asiakas. Ja tässä on suuri ero verrattuna pankkimaailmaan. Eli pitäisi miettiä pitäisikö tässä soveltaa eri mittatikkua. Näiden yritysten osalta ei ole samaa riskiä kuin pankkien osalta. Ja kriisitapauksissahan silloin veromaksajat joutuvat vastaamaan näistä asioista. Eikä myöskään tämä vaikuta kielteisesti rahoituksen vakauteen. Meillä on kannustimia ja meillä ei pidä olla liian tiukkaa sääntelyä. Ja meidän pitää miettiä myöskin vaihtelevia korvauksia hallinnon osalta tai niiden henkilöiden osalta, jotka tekevät riskeihin liittyviä päätöksiä. Kolmansien maiden osalta sanoisin, että jos kaikilla aloilla sovelletaan sääntöjä, jotka johtavat samantyyppisiin ratkaisuihin, niin olen, minun mietinnössäni on luettelo vastaavuuksista, jota voidaan laajentaa. Tämä on minun keksintöni. Eli että kolmasissa maissa sovelletaan samoja sääntöjä kuin eurooppalaisissa yrityksissä. Ja monet kollegat ovat tätä tukeneet, mutta varoittavat siitä, ettei mennä liikaa yksityiskohtiin MIFID 2 osalta. Ja olimme samaa mieltä myöskin siitä, että tulosten vastaavuus pitää ottaa huomioon ja näiden päätösten osalta komissiolle pitää jättää hiukan liikkumavaraa. Eli OTS ja MTS Se, että ne kiellettäisiin kokonaan, niin olen sen suhteen skeptinen. Tiettyjen palvelujen osalta pitäisi olla kunnollinen perustelu. Ja sitten pankkimaiset palvelut, siellä lähestymistapa voisi olla tiukempi. Ja kauppapaikkojen osalta en ole ihan varma, eli ehkä tulee vielä vakuuttuneeksi tästä asiasta. Ja sitten vastaavuuspäätökset, mitä tulee delegoituihin päätöksiin ja täytäntöönpanosäädöksiin. Kysehän ei ole pelkästään teknisestä analyysistä. Tästähän on jo keskusteltu. Kun etelän vaikka yhdysvaltalaisia ATS-järjestelmiä. Ja erityisesti vihreät ovat tukeneet minua tässä mutta kaiken kaikkiaan tarkistukset ovat hyvä pohja jatkokeskusteluille. Ensimmäinen varjoesittelyiden kokous oli, on sitten heinäkuun alussa Strasbourgissa ja nämä K-tekijät ja muut, no niistä varmaan saadaan nopeasti sopu. Valmistelemme kompromisseja ja uskon, että meillä on hedelmällistä ja rakentavaa yhteistyötä. Kiitos. Eli siinä esittelijä ja sitten varjoesittelijät. Ensimmäisenä SNDstä Marie Delvaux. Thank you, uh, president. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin toistaa yleisen kannatukseni uh, komission lähestymistavalla. että Tämä on tasapainoinen lähestymistapa tähän tekniseen kysymykseen ja tämä, tästä pitäisi pitää kiinni. Sen takia minä en tue kollegoiden tekemiä tarkistuksia, koska tässä nyt otetaan enemmän uusia elementtejä vakavaraisuusasetukseen ja direktiivinä koko tähän sääntelypuitteistoon, koska tämä puitteistohan on suunniteltu pankeille, eikä se ota huomioon muiden liiketoimintamallien sisältämiä riskejä ja ominaisuuksia. Joten tämän lainsäädäntön tarkoituksena pitäisi edelleen olla se, että kyse on ei-systemaattista riskiä sisältävistä sijoitusyhtiöistä verrattuna pankkeihin. Toisaalta kyllä tuen niitä tarkistuksia, joissa pyritään tarkistamaan näitä vakavaraisuusvaatimuksia ja sijoituspalveluyrityksiin kohdistuvia sellaisia, ja että esimerkiksi näitä kynnyksiä voidaan jonkin verran tarkistaa, mitä tulee näihin siirtymiluokkiin 2 ja 3 ja 1 välillä. No, tämän sanottua niin voisin todeta, että tämä alkuperäinen ehdotus on tasapainoinen, mutta totta kai parantamisen varaakin on. Esimerkiksi mitä tulee K-tekijöihin. Ne on valittu hyvin, ne hyvin heijastelevat riskiä, mutta pienet muutokset voisivat parantaa niiden laskentatapaa ja tehokkuutta. Ja sen takia otin tähän mukaan tarkistuksen, jonka tarkoitus on, että otetaan tähän päivittäinen kaupankäyntivirta mukaan tähän laskelmaan ja se ulotettaisiin yhteen vuoteen, koska tämä, osoit, tämä heijastelee hyvin tavanomaista kaupankäyntitapaa. Ja sitten tämä hallinnointi ja palkitseminen. Minä en tue sitä, että IF-lainsäädäntöä otetaan mukaan näihin vakavaraisuusasetuksiin ja direktiiviin. Minusta nämä pankkialan hallinnointi- ja palkitsemisjärjestelmät ovat sopivia myös näihin asioihin. Sitten palkitsemisasian pitäisi johtaa siihen, ettei kaupankäyjä ainoastaan keskity lyhyen tähtäimen voittoihin, vaan ottaa huomioon myös asiakkaiden ja markkinoiden tarpeet ja sen takia komission tekemä tarkistus on ihan hyvä, mutta sitä pitäisi vielä vähän jalostaa ja erityisesti haluaisin, että tässä otettaisiin huomioon sukupuolten välinen tasa-arvo. Tämä on erittäin tärkeä meidän ryhmällemme ja palkitsemisen pitäisi olla sukupuolineutraalia. Ja tuen tätä avoimuutta, avoimuustoimenpiteitä, esimerkiksi sitä, että maakohtaista raportointia harjoitettaisiin. Ja EP on erityisesti peräänkuuluttanut, että veronkiertoa pitää välttää. Sitä taustaa vasten en ymmärrä, miksi tämä on ehdotettu poistettavaksi. Ja tässä ei myöskään viitata ollenkaan kestävään rahoitukseen eikä ympäristöllisiin, sosiaalisiin tai hallintotapa-asioihin, vaikka tämä parlamentti on usein vaatinut, että rahoitusalasta pitäisi tehdä kestävämpää tästä, tässä alkuperäisessä mietinnössä ja niinpä nämäkin asiat pitäisi ottaa mukaan myös käsittelyn tässä vaiheessa, joten lopuksi toteaisin vielä, että kyse on hyvin teknisestä asiasta ja joitakin avoimia kysymyksiä on edelleen olemassa. Ja ikävä kyllä en usko, että tässä vaiheessa löydämme niihin ratkaisuja. Saamme selkoa näihin asioihin ainoastaan siinä vaiheessa, kun lainsäädäntö astuu voimaan ja senpä takia tein myös tarkistuksia tähän tarkistuslausekkeeseen esimerkiksi, mitä tulee neuvonnan kohteluun ja myös näihin äh, erotelluihin tileihin. Tai äh, minusta tässä pitäisi erottelua äh, tehdä. Sitä on tehty nyt vain maksukyvyttömyyden kohdalla, mutta harmonisointia ei ole tarpeeksi tehty, kun ajatellaan näitä säilytettävinä tai hallinnoitavina olevia varoja. Ja lopuksi haluaisin kiittää esittelijää hyvästä työstä ja mielelläni jatkan yhteistyötä varjoesittelijöiden kokouksissa. Kiitos. E Kiitos sitten ECRstä. Stabati, olkaa hyvä. Ja, Herr Lucke, Herra Lykke ei valitettavasti voi ottaa osaa. Hän pyytää anteeksi. No minä luen tästä hänen lausuntonsa. Tämä lainsäädäntöehdotus ja sitten tarkistukset, jotka esittelijä ja varjoesittelijät ovat tehneet, osoittavat, että suurta yhteisymmärrystä ilmenee tämän lainsäädäntöpaketin tavoitteen asettelussa. Sijoituspalveluyrityksiä pitäisi säädellä samalla tavoin kuin suuria liikepankkeja ainoastaan niissä tapauksissa, kun näiden liiketoiminnalla on systeemistä merkitystä. Pienet sijoituspalveluyritykset ja suuret sijoituspalveluyritykset, joihin toimintaan ei sisälly systeemistä riskiä, niitä pitäisi säädellä ainoastaan niiden riskiin suhteutetulla tavalla. Yksityiskohdissa on vielä eroavaisuuksia ja erilaisia näkemyksiä, miten esimerkiksi suhteellisuusperiaatteesta pidettäisiin kiinni, mikä on sitten myös sääntelyn syvyys ja laajuus. Varjoesittelijät jatkavat keskusteluja näistä asioista. Meidän tulisi kysyä myös, kuinka kohtuullista on, että otetaan käyttöön sijoituspalveluyrityksille sellaisia sääntelypuitteistoja, jotka ovat raskaita, vaikka niihin ei sisälly systeemistä riskiä. Tämä saattaa aiheuttaa enemmän haittaa, saattaa johtaa jopa maksukyvyttömyyteen ja haitata koko alan toimintaa. Meidän tulisi pohtia myös sitä, mitkä ovat systeemisten ja ei-systeemisten yritysten ero, missä rajanveto tapahtuu. Sitten pitäisi keskustella myös siitä, mitkä ovat siirtymät luokkien välillä, jos ajatellaan, että nämä pienet sitoutumattomat firmat eivät joutuisi liiallisen sääntelyn kohteeksi ja tämä aiheuttaisi sitten markkinoille tulon esteitä, koska tällöinhän tämä saattaisi estää toiminnan. Lopuksi meidän tulisi tarkistaa, Ovatko nyt ehdotetut sääntelyt todellakin oikeutettuja ja kohtuullisia vai olisiko mahdollista vielä vielä pitää huolta sitten myös siitä, että tämä ei häiritse markkinoiden toimintaa myöskään liikepankkien näkökulmasta. Ja sitten mitä tulee pääomamarkkinaunioniin, jos sitä tavoitellaan, niin silloin sijoituspalveluyritysten palveluita pitäisi voida hyödyntää avoimilla ja hyvin toimivilla markkinoilla. Tällaiset markkinat vaativat riskin arvioinnin ja riskin ennaltaehkäisyn. Samaan aikaan pitäisi kuitenkin poistaa kaikki kilpailun esteet, jotka eivät suoranaisesti liity riskin vähentämiseen tai ennaltaehkäisyyn. Toivon, että esittelijä ja varjoesittelijät ottavat huomioon tämän periaatteen ja mielelläni jatkan työtä tämän asian parissa yhdessä muiden ryhmien edustajien kanssa. Uh, Kiitoksia. Toivottavasti Luke tulee sitten heinäkuussa varjoesittelyiden kokouksiin. Sitten liberaaleista Turvalts. Eh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijä. Voitaisiin lähteä liikkeelle oikeastaan komission ehdotuksesta. Jos katsotaan sitä, niin voimme varmasti arvatakin, että he ottivat kaikki neuvot, jotka saivat pankkiviranomaiselta. Ja tämä oikeastaan kuoressa osoittaa, missä meilläkin oli tässä jonkin verran työtä, koska jos ajattelemme asiaa EBAN kannalta katsottuna, voimme todeta, että ok, he hoitavat äh, rahapuolen markkinoilla. Jos eivät ole pankkeja, niin toimivat kuitenkin pankin tavoin, jotta niitä pitäisi äh, säännellä aivan kuten pankkeja täällä parlamentissa olemme ottaneet, ottaneet hiukan eri näkökulman ongelman. Näemme, että ne eivät ole pankkeja ja niitä ei pitäisi säännellä kuten pankkeja. Ja tämä sitten tulee herättämään mielenkiintoisia kysymyksiä mielissämme. Ja kun katsoo tätä mietintöluonnosta, jonka herra Ferber on laatinut. Mielestäni voidaan sanota, että, sanoa, että hän kulkee tässä aivan oikeaan suuntaan ja se on hyvä asia, kun otetaan huomioon se, että hän tulee Bavar- Bavariasta, Bayerista, Bayerin osavaltiosta. Olen bayerilainen vain siksi, että Napoleon teki meistä bairilaisia. No. I didn't say barbarians, okay, but fine. they are... I just... Niin en sanonut barbaari. Anteeksi sitten. Niin, pääkysymys oikeastaan on, niin kuin Markus jo sanoi itse, miten jaamme eri ryhmät, minkälaisia kynnyksiä täytyy ottaa käyttöön, minkälaista mikä hissi siirtää yhdestä luokasta toiseen. Ja sitten tämä saa meidät sitten takaisin näihin K-tekijöihin, pääomavaatimusasioihin. Olen kuunnellut herkällä korvalla kritiikkiä ja sen takia todennäköisesti olisin hiukan samoilla linjoilla kuin esitellä, mutta en ehkä menisi ihan niin pitkälle. Mutta meidän täytyy löytää pystyä tekemään päätöksiä K-tekijöistä, mitä tulee nettopositioihin, ähm, määritys osapuolten kohdalla ja löytää sitten sopiva kompromissi näissä kysymyksissä. Uskon, että sitä kautta pääsemme kyllä eteenpäin ja saadaan aikaan lopullinen mietintö, jonka parlamentti sitten hyväksyy ja toivottavasti sitten myös muut toimielimet. Odotan mielenkiinnolla jo ensimmäistä kokoustamme Strasburgissa ja sitten nähdään, kuinka pitkälle pääsemme. Kiitos. Eh, Kiitos. Sitten vihreistä Giegold. Kiitos. Ensinnäkin tarkistuksista olet nähnyt, että emme ole kovin kaukana komission yleisestä linjasta – mutta on tiettyjä kysymyksiä, jotka haluamme ottaa esiin. Ensinnäkin olemme yhä huolestuneempia, kun katsomme millainen rooli on tietyillä hyvin suurilla omaisuuserien hallinnoitsijoilla, erityisesti ne, joiden omaisuuserät ovat yli 100 miljardia. Vilagad Banka, State Street ja niin edelleen – niillä on tiettyä vaikutusvaltaa talouteen, koska niillä on suuri, halusan suuri osa osakkeista suurissa yrityksissä. Ei, tämä ei koske pelkästään Saksaa. Se ei ole kiellettyä, mutta ainakin meillä pitäisi olla selkeät avoimuussäännöt, jotta kansalaisilla olisi enemmän käsitystä siitä, mitä nämä toimijat vaativat, kun investointeja tehdään. Ja tiedämme, että kansalaisyhteiskunta, media, ammattiliitot ovat kiinnostuneita tästä. Ja tämän tulisi olla osa pakettia. Eli meillä on suurille toimijoille enemmän vaatimuksia ja kohtuullisemmat säännöt pienille toimijoille. Ja sosiaalisten kanssa olemme samaa mieltä siitä, että komission ehdotuksen jälkeen pitää katsoa ESG-kysymyksiä ja meillä on myöskin kysymyksiä, jotka liittyvät verotukseen ja vaihteleviin korvauksiin. Kuulin, mitä sanoitte, esittelijä, mutta se syy, miksi meillä on näitä korvaussääntöjä, ja haluaisin kommentoida sitä, mitä Stabati sanoi Lyken puolesta – Eli kyse ei ole ainoastaan järjestelmän kannalta tärkeistä instituutioista, vaan rahoitusalalla on kulttuuri, joka saattaa olla uhka rahoitusvakaudelle. Eli siellä katsotaan vain lyhyen aikavälin korvaussääntöjä, eikä kyse ole pelkästään suurista yrityksistä. Useimmissa pienissä yrityksissä tällaisia sääntöjä joka tapa kuitenkaan ole, mutta kun ajatellaan avoimuutta korvausten suhteen, niin silloin ei voida vapauttaa pienempiä toimijoita, koska kyse on rahoitusalan kulttuurista, jota haluaisimme muuttaa kestävämpään suuntaan. Verotussäännöt eivät ole oikea perusta suhteellisuudelle – me haluaisimme harmonisoida lähestymistapaamme, joten yritykset, joille maakohtainen raportointi on ongelma, eivät ole näitä pieniä toimijoita, koska niillä yleensä on yksi toimipaikka, yksi toimintamalli, eikä ole mitään toimintaa eri maissa. Eli maakohtaisilla raporteilla voidaan saada oikeudenmukaisempaa kilpailua niiden välille joilla on yksi toimipaikka ja niiden välillä, jotka ovat kansainvälisiä. Eli en tiedä, onko suhteellisuusperiaate nyt tässä oikea paikka ottaa esille. Myöskin sukupuolikysymykset on otettu esiin. Emme ottaneet kooteki, tehneet kootekijoista mitään tarkistuksia, mutta olemme avoimia tarkistuksille, joissa käsitellään sovittelua. Ja Langen on ehdottanut, että Esmalla olisi enemmän vaikutusvaltaa, eikä pankkiviranomaisella. Ja täytyy miettiä uudelleen tätä 30 miljardin kynnysarvoa ja se tulisi määritellä paremmin. Ja tietysti pidämme hyvänä sitä, että yritetään löytää kompromisseja ja odottelemme nyt sitten varjoesittelyiden kokousta. Kiitos. Ja sitten Guesta Viegas. Bon dia. Eh, istu este, este... Niin. Hyvää päivää. Tämä ehdotus on perustavanlaatuinen osa pääomamarkkinaunionia. Ajatus tässä on antaa pääomamarkkinoille suurempi painoarvo rahoitusyritysten joukossa ja tarkoitus on lähentyä tässä suhteessa Yhdysvaltain markkinatilannetta. Haluaisin toistaa jo esitetyn kysymyksen. Tämä esitettiin siis jo OECDn pääsihteerille – Nimittäin minkä takia yritykset eivät yksinkertaisesti käytä tämän tyyppistä rahoitusta? Näyttää siltä, että tämän tyyppiselle rahoitukselle ei löydy kiinnostusta. Aiommeko pakottaa toimijat käyttämään sen tyyppistä rahoitusta, joka ei Euroopassa ole suosittua? Ehkä siihen on joku syy. Ehkä sijoittajilta pitäisi kysyä vastauksia näihin kysymyksiin sijoituspalveluyrityksiä kohtaan esiintyy epäluuloa ja koko tätä projektia kohtaan. Ja minusta ei ole nyt oikea hetki helpottaa sijoituspalveluyritysten elämää. Tähänhän tällä ehdotuspaketilla pyritään. Ja sitten toinen asia, joka on mielestäni tässä yhteydessä tärkeä, Nimittäin jos kyse on systeemisestä riskistä, niin silloinhan veronmaksajat joutuvat lopulta maksumiehiksi. Näinhän siinä loogisesti käy. Mikäli systeemistä riskiä ilmenee, niin ei ole epäilyksen häivääkään. Silloin puhutaan siitä, että veromaksajat joutuvat loppujen lopuksi maksumiehiksi ennemmin tai myöhemmin. Veromaksajat joutuvat sitten kohtaamaan systeemisen riskin ja sen ratkaisemaan. Kyse on laajalle levinneistä tappioista ja julkisella rahalla täytyy sitten paikkailla tilannetta, ettei suurta kriisiä synny. Jos systeemistä riskiä ei tälle alalle liity, niin silloinhan mitään sääntelyä ei edes tarvita. Ja sitten tämä, tämä palkitsemiskysymys, se on tietysti herkkä luonteinen asia. Täytyy olla mekanismi, jolla kannustetaan poispäin liiallisesta riskinotosta. Me emme halua nyt murentaa jo saavutettua pientä edistystä, mitä tulee esimerkiksi maakohtaiseen raportointiin ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Refledestä ei ole ketään, eikä ENFstäkään ole ketään paikalla. Eli menettely ilman puhujalistaa. Ansander Merci, merci, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. Tulen tänne nyt vähän myöhässä muualta, siksi en pystynyt seuraamaan koko keskustelua, ikävä kyllä, mutta kuitenkin haluaisin osallistua kahdessa asiassa. Sen, nyt kun ensin kiitän esittelijää hänen tekemästään työstä, haluaisin korostaa tätä rajoitusta, joka on tehty luokkien yksi ja kaksi välillä. Luokka yksi jota komissio ehdottaa, tuntuu aika tiukkarajaiselta ja jo tietyt yritykset, joilla on pankin kaltaista toimintaa, voisivat joutua luokkaan kaksi johtuen 30 miljardin tasekynnyksestä. Minun mielestäni tämä on aivan liian korkea summa, joten nämä yritykset voisivat hyötyä vakavaraisuusjärjestelmästä, joka on kevennetty, vaikkakin ne, ovat, ne asettavat samantyyppisiä riskejä kuin pankitkin järjestelmälle, ja siksi minusta olisi hyvä miettiä tätä käsitettä, kynnyksen käsitettä, jota pitäisi laskea. Sitten toinen kommenttini koskee vastaavuusjärjestelmään. Ja tämä fyysinen läsnäolo tytäryhtiön kautta on mielenkiintoinen eh, ehdotus, mutta mielestäni ykköskysymys on todellakin varmistaa tasa-arvoinen kilpailu, tasavertainen kilpailu ja rahoitusmarkkinoiden yhtenäisyys ja myöntää, että jos nämä yritykset noudattavat eurooppalaista lainsäädäntöä toiminnassaan, e-, ei voida täysin tukeutua kolmannen maiden oikeuksiin, lainsäädäntöön, markkinoilla käyttäytymisessä, vaikkakin tällä tavalla varmasti parhaiten voidaan valvoa näitä yrityksiä, jos ESMA pystyy niitä suoraan valvomaan. Olen joka tapauksessa, tapauksessa tyytyväinen jota tulla, työstä, jota tulemme asian parissa yhdessä tekemään. Kiitos. Thank you very much. Uh, I have... Kiitoksia. Muita puhujia ei ole listalla. Haluaisiko komissio puheenvuoron. Ei. Ei jätä tämän meidän viisautemme varaan. Kiitos siitä. Eli sitten esittelijä, joka puhuu taas äidinkieltään. Eli kiitoksia näistä rakentavista puheenvuoroista. Varmasti voimme pitää kiinni aikataulustamme, joka on aika kunnianhimoinen. Eli ehkä tämä paketti, asetus ja direktiivi saadaan valmiiksi vielä tällä, tällä lainsäädäntökaudella. Se on meidän yhteinen tavoitteemme. En nyt puutu kaikkiin asioihin, mutta otan esiin yhden asian, joka hiukan yllätti minua, kun katsoin näitä tarkistuksia. Eli hallitus, jolla ei ole yhtään edustajaa Euroopan parlamentissa, on saanut niin paljon tukea yhdestä ryhmästä, että se on tehnyt paljon tarkistuksia, mutta niitä ei varmaan ole täällä toimistoissa laadittu, vaan jossain muualla. Ja tietysti tarkastelemme niitä hyvin läheltä. Olen ollut yhteydessä tämän maan valvontaviranomaisiin ja tunnen sisällöt aika hyvin. Mutta meidän täytyy käsitellä tätä ydinkysymystä ja täytyy nyt katsoa mikä on pankki ja mikä on investointifirma ja mikä on pankkitoiminnan luonne. Tästähän iltapäivällä puhutaan ja äänestetään. Ja mitä sitten tehdään investointialan yritysten osalta. Tätä keskustelua tulee käydä. On tietyt yritykset kuuluvat kategoriaan yksi ja kuuluvat siis asetuksen direktiivin soveltamisalana. Ja sitten on puhuttu kynnysarvoista. Se on aika jännittävä asia. Ja täytyy miettiä, mikä tässä on syynä. Minulla on oma käsitykseni tästä, mutta tätä keskustelua tulee vielä jatkaa. Ja kolmanneksi, mitkä ovat riskit ja kuka kantaa nämä riskit? Systeemin kannalta tärkeissä pankeissa on keskitytty siihen, että meillä on hierarkinen rakenne pankeissa, jotta veronmaksajat eivät joudu vastuuseen. Ja investointiyritysten osalta koskaan eivät veronmaksajat ovat joutuneet niitä pelastamaan. Eli tätä asiaa täytyy miettiä. Siis minulla on nyt puheenvuoro. Eli pitääkö veromakseen kantaa nämä riskit vai onko kyse niin kuin tavallisesta yrityksestä, joka menee konkurssiin? Eli tämä on sitten surullista niille, jotka ovat investoineet, mutta se on riski, jota veronmaksajan ei tarvitse maksaa. Eli sillä on tiettyjä seuraamuksia. Ja Sven, se mitä sanoit avoimuussäännöt, julkistamissäännöt, lyhytaikaiset toiminnat. Jos asset manager laatii strategioita asiakkaalle, niin täytyy varmistaa, että kaikki on sääntöjen mukaista. Ja no sitten täytyy katsoa, mitä tapahtuu, jos asiakkaat katoavat. Eli markkinoilla on jo enemmän avoimuutta, mutta lisäavoimuus on aina hyväksi. Ja odottelemme jatkokeskustelua ja toivottavasti pystymme jatkamaan työtä rakentavassa hengessä varjoesittelyiden kanssa. Ja sitten laadimme hyvän tasapainoisen tekstin valiokunnalle ja omalta puoleltani voin varmistaa, että teen kaikkeni, jotta onnistumme tässä tehtävässämme. No niin, tämä nyt onnistui näin yhdessä ajassa, eli kiitoksia kaikille. Eli kuuleminen alkaa neljän minuutin kuluttua, mutta paneelin jäsenet ovat jo paikalla. Ai niin, aikataulu vielä. Määräaikatarkistusten jättämiselle, sitähän lykättiin jo yhden ryhmän pyynnöstä – ja valiokunta äänestys tällä hetkellä on 24. syyskuuta. Jos se nyt sitten onnistuu neuvotteluissa, jos ei, niin sitten ehkä äänestämme myöhemmin. Mutta tavoitteena on kuitenkin äänestää ennen vuoden loppua, jotta etenemme samaan tahtiin kuin neuvosto. Eli kolmikantaneuvottelut mahdollisimman nopeasti. Ehkä aloitamme Itävallan puheenjohtajakaudella, mutta viimeistään Romanian kaudella. No niin, sitten ihan lyhyt tauko. Puheenjohto ilmeisesti on palaamassa salin, mutta kuuleminen alkaa joka tapauksessa kello 11. Eli nyt pieni tauko. Sanoit, jos So, dear colleagues, after checked and... Uh... No niin, kollegat. Puheenjohtaja on vielä neuvotteluissa. Mutta meidän täytyy yrittää nyt noudattaa aikataulua. Tämä on tärkeä kysymys. Rahoitustuotteiden myynti väärin perustein. Eli toivotan tervetulleeksi vieraamme tähän kuulemiseen kokous välittyy verkkoon, eli koko maailma kuuntelee meitä. Tavoitteena on kuulla asiantuntijoita ja sidosryhmiä liittyen rahoitustuotteiden myyntiin väärin perustein viime vuosina. Euroopan parlamentti on saanut joukon vetoomuksia monista jäsenvaltioista – ja tämä oli yksi syy järjestää tämä kuuleminen. Näin ollen päätettiin, että valmistellaan tutkimuksia, joista keskustellaan julkisessa kuulemisessa. Nämä tutkimukset on julkistettu Ekonin nettisivuilla. Erityisesti paneelin jäseniltä haluamme kuulla, millä tavalla on puututtu näihin ongelmiin jäsenvaltioissa ja virastoissa. Ja me haluamme tietää, millainen merkitys Euroopan lainsäädännöllä on. Ja se MIFID 2, MIFIRillä, IDDllä, AIFMDllä ja UCITSllä. Ensinnäkin pyytäisin, että paneelin jäsenet käyttävät puheenvuoron. Kullakin on viisi minuuttia puheaikaa. Toivottavasti teillä oli jo tämä tiedossa. Ja sen jälkeen esitetään kysymyksiä. Parlamentin jäsenillä on kaksi minuuttia aikaa esittää kysymys ja asiantuntijoilla on kolme minuuttia aikaa vastata. Ja Flavio Bongiovanni, hän on täällä välittäjien valvonnan virastosta. Jela Bene Heinache, Better Financing puheenjohtaja Timothy Shakespeare, joka on EIOPan asiantuntija – liittyen kuluttajasuojakysymyksiin. Ja Tilman Lyydä tietysti komissiosta. Ja odottelemme vielä Roberto Filia, joka on Ranskan rahoitusalan sääntelyviranomaisen edustaja. Tällä hetkellä hän on vielä Gualtierin kanssa kokoustamassa, eli he varmaan kohta saapuvat paikalle. Eli muutetaan sitten järjestystä ja pyytäisin, että Flavio Bon Giovanni pitää esityksensä ja sen jälkeen muut tässä järjestyksessä. Eli kiitoksia, että hyväksyitte kutsumme ja Bon Giovanni saa puheenvuoron. If you press the micro button, then we will have to... Great. Buongiorno, signor Presidente. Huomenta, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta tulla puhumaan rahoitustuotteiden myynnistä väärin perustein. Kun katsotaan resurssejamme ja toimijoita, joita valvotaan, kaikkien valvontaviranomaisten on priorisoitava ja suunniteltava objektiivisella tavalla valvontatoimia – kun valitaan valvontatoimia, niin täytyy noudattaa riskipohjaista lähestymistapaa. Eli sisäisesti kehitettyssä toimintatavassa katsotaan, että vuosittain tarkastellaan kvantitatiivisesti tekijöitä, jotka liittyvät poikkeavuuksiin. Ja lisäksi pitää jatkuvasti valvoa pankkeja, jotka toimivat investointien alalla kotimaassa. Ja meillä pitää myöskin olla luokitusjärjestelmä, jossa vuosittain luokitellaan pankit sen mukaan, kuinka suuria riskejä niillä on. Analyysien pohjalta tehdään suunnitelmia ja valvontatoimia Myöskin voidaan miettiä sanktioita ja kansainväliset järjestöt ovat pitäneet tätä toimintatapaa hyvänä, kuten esimerkiksi kansainvälinen valuuttarahasto ja ESMA. Ja väärin perustein myynti liittyy esimerkiksi obligaatioihin. Instituutiossa on tehty tutkimuksia väärin perustein myynnin suhteen ja olemme katsoneet riskejä, jotka liittyvät self-placementtiin ja erityishuomiota on kiinnitetty tukkuasiakkaisiin. Ja erityistutkimuksia on tehty pankeista. Sinne on keskittynyt hyvin paljon erilaisia salkkuja. Ja sitten välikädet, jotka käyttävät palveluita ja meillä on erilaisia valvontatoimia. Ja näissä tapauksissa oikaiseviin toimiin on ryhdytty, kun on rikottu investointisääntöjä. Vuonna 2011 ja 2015 toimittiin näin. Myöskin on otettu yhteyttä rikostomioistuimiin. Eturistiriitoja on tullut esiin toiminnassa erityisesti liittyen omaisuuseriin, jotka liittyvät vakavaraisuusvalvontaan. Mifidia ei ole aina noudatettu kunnolla. Ja myöskin on investointi välineitä, joihin liittyy epäselvyyksiä. 15 toimijaa sai rangaistuksen ja 282 sai huomion. Ja hallinnollisia sanktioita on langetettu yli 11 miljoonan edestä. Näiden toimintojen lisäksi on julkistettu tiedonantoja, joissa on puhuttu väärin perustein myynnistä. On korostettu turvalausekkeita ja toimia, joita välittäjien pitää noudattaa, kun kyse on monimutkaisista rahoitusvälineistä. On katsottu, millaisia tietoja välittäjien pitää toimittaa asiakkaille kyseisten tuotteiden riskeistä, ja on otettu esiin hyviä käytänteitä, jotka on otettava huomioon luottoluokituslaitosten arvioinneissa. Ja lisäksi on käynnistetty monenvälisiä neuvotteluita jotta voidaan lisätä rahoitusvälineiden läpinäkyvyyttä. Tätä työnpanosääntöjen kautta on huomattavasti vähennetty pankkien velvollisuuksia ja kyse voi olla samasta liikkeelle laskevasta pankista tai muista pankeista. Ja ongelmat ovat supistuneet 29 prosenttia, kun on katsottu tukkuasakkaiden halussa olevia omaisuuseriä. Meidän täytyy tukea vielä säästäjiä ja vuodesta 2017 on katsottu rahoitusalan ongelmia ja vaihtoehtoista välinettä riitojen ratkaisuun. Ensimmäisten kuukautisen aikana on todettu monia tapauksia, joissa on myyty väärin perustein ja yli 2000 valitusta on tehty ja yli 600 päätöstä on tehty ja yli 60 oli säästäjän edun mukainen. Kiitos. Kiitoksia Bon Giovannille. Terve tietysti ja toivotti ja tervetulleeksi kaikki puhujat. Ja seuraavaksi Robert Offel, Ranskan markkinaviranomainen. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin toimitaan myyntiä väärin perustein vastaan on ydinkysymyksiä rahamarkkinoiden valvinnassa, samoin AMFlle meillä Ranskassa. Siksi otamme käyttöön välineitä, kansallinen lainsäädäntö ja Euroopan lainsäädäntö, mutta myös vahvalla tavalla olemme sitoutuneet kouluttamaan äh, säästävää yleisöä ja samoin äh, ammattilaisia. Nyt tänä aamuna muutama yksinkertainen viesti, jotka perustuvat meidän kokemuksiimme Ranskassa. Ensinnäkin sääntelyä on todellakin vahvistunut huomattavalla tavalla ja näin voimme paremmin taistella väärin perustojen tapahtuvaa kauppaa vastaan, mutta vieläkin on joitakin aukkoja, jotka pitäisi pystyä täyttämään ja toisinpäin. Pitää myös varoa siitä, sitä, ettei liikaa säännellä, koska se olisi kyllä haitallista. Tämä on ensimmäinen viesti, sitten toinen viesti. Pedagoginen ponnistelu on aivan välttämätön oheistoimi kaikelle sääntelylle sitten ensimmäinen kohta, sääntelypuitteet, joita on siis huomattavasti vahvistettu Euroopassa, mutta vielä on näitä porsaanreikiä ja pitää varoa sitä houkutusta, että pyritään sääntelemään liikaa. Eurooppalainen sääntely on hyvin tiedossa, MIFID MIF 2 ja PRIPS-tuotteet ovat vahvistaneet huomattavasti äh, raho- kaup- kauppankäyntiä, on lisätty kuluttajien tietoa, on huomattavasti edistetty MIFID 2 kohdalla, on tiukemmin otettu huomioon neuvot asiakkaalle, mihin asiakas sijoituksessaan pyrkii, mikä hänen talouden tilanteensa on, minkälaisia kokemuksia hänellä, mikä hänen kykynsä on ymmärtää tuotteisiin liittyvät riskit, joita ehdotetaan hänelle. Sitten pitää vahvistaa tietoa tuotteista ja kohdistaa oikeaan asiakaskantaan toiminta. Siis pitää ottaa huomioon asiakkaan tarpeet ja hänelle neuvotut eh, suositellut tuotteet, vahvistaa eh, tuotteiden kuvauksia ja saada aikaan todellakin tämä avaintietoasiakirja tuotteista. Pitää vahvistaa vaatimuksia, mitä tulee avoimuuteen, kustannuksista ja mahdollisista eturistiriidoista, mutta voi olla sellainen houkutus, että pyritään tekemään liikaa ja se olisi todellakin haitallista ja joskus tämä näkyykin keskusteluissa, joita käymme eri osapuolten kanssa. Sitten nämä tie- kyselykaavakkeet ovat joskus liian pitkiä, joita annetaan asiakkaille, ovat liian tunkelivia tavallaan. Se on ongelmallista ja itse asiassa joskus ne eivät ole ihan asiallisia, mitä tulee esimerkiksi itsearviointiosuuteen. Ne voivat lannistaa jopa asiakasta. Sitten PRIPS tuotteiden eh, kuvaus on liian pitkä. Tämä voi lannistaa jotakin liikkeeseen laskijoita. Kuitenkin tästä on aika standardinomaista toimintaa ja nämä avaintietoasiakirjat joskus antavat epäsopivaa eh, tietoa, erityisesti lyhytkestoisista tuotteista tai sitten jos luotetaan tällaisen hiljattaisen historiallisen tuottoon, joka ei edustakaan tuotetta kunnolla. Ajatellen sen tulevaa tuottokehitystä. Sitten voidaan rohkaista joitakin liikkeelle laskijoita tällä tavalla. Ja sitten kolmantena elementtinä pitäisi varmistaa, että sääntelyn kautta suositellaan rajoittua määrää tuotteita ja vältetään näitä riskialtteita tuotteita, joita vältetään omia riskejä välittäjänä. Se ei edesauta talouden hyvää toimintaa. Todennäköisesti pitäisi hiukan keventää ykkös- ja kakkostasoa sääntelyssä ja antaa li- lisää liikkumavaraa kolmannelle tasolle, joka olisi standardoitu ja yhdenmukainen EU:ssa. Tarkoituksena olisi siis suosia monimuotoistamista sijoitussalkuissa, siis lähdetään liikkeelle sijoitussalkusta ja ei vain tuotteista aina. Sitten on vielä tällaisia riskivyöhykkeitä, kun ajatellaan väärin perustein tapahtuvaa kauppaa, ja niitä aukkoja täysin pystytty täyttämään tämänhetkisillä säännöillä. Voin mainita muutamia esimerkkejä. Esimerkiksi Esmalle annettu toimivaltuudet saman kansallisille finanssivalvojille, kun kaupallistetaan tiettyjä liian riskialttiita tuotteita. Tämä on vahva väline. Esma onkin tätä käyttänyt tiettyjä hinnanerosopimuksia vastaan, mutta tällainen väliaikainen luonne, joka liittyy näihin kieltoihin, ESMA voi tällaisia kieltoja asettaa. Siihen liittyy sitten taas epäjohdonmukaisuuden riskimaiden välillä, kun ajatellaan kaupankäynnin kohdalla olevia tuotteita ja miten, jos niitä kuitenkin niistä käydään kauppaa ylittävillä kauppapaikoilla. Sitten tämä koskee siis vain rahoitustuotteita kuitenkin. Jotkut käytetään myös muun, muun tyyppistä kauppaa ja ne voivat, ovat lähellä rahoitustuotteita kuitenkin ja noudattavat samaa logiikkaa ja kuitenkaan ne eivät ole tässä katettuna. Ajattelen esimerkiksi timanttisijoituksia tai jos sijoitetaan kryptovarallisuuteen. Palvelun vapaa tarjoaminen ei toteudu täysin, kun käydään yhteistyötä isäntämaiden kanssa. Jos kauppa toimii tietyssä maassa, mutta käy kauppaa kuitenkin tuotteillaan myös muissa maissa. Tätä asiaa ei ole kunnolla käsitelty. Alkuperämaan viranomainen ei, ei kannusta teke, pyrkimään parempaan, eikä kohdemaa pysty puuttumaan asioihin nopeasti. Aloitteet, joita tällä alueella on tehty yhteisessä komiteassa, valvontakomiteassa, näitä ponnisteluita pitää siis tukea jatkossakin. Sitten pankkien toiminta vähittäisasiakkaiden kohdalla, kun ne toimivat teilläkin NBR-sääntöjen mukaisesti. Tässä tarvitaan aivan erityiset säädökset sen lisäksi, mistä jo on säädetty BRRD-direktiivissä ja MIFID 2. Me toivomme, että kun tätä BRRD-direktiiviä ollaan muuttamassa, niin siinä yhteydessä voidaan mennä hiukan pidemmälle. Sitten toinen viesti, tarvitaan pedagogiikkaa, se on aivan välttämätöntä, näin voidaan täydentää sääntelyä. Tämä koskee niin ammattilaisia kuin vähittäisasiakkaita. Tällainen ponnistelu on olennaisesti kansallisella tasolla tapahtuva, mutta tässä tarvitaan Euroopasta johdonmukaisuutta toiminnassa. Kun ajatellaan profe- ammattimaisia, niin tarvitaan seurantaa markkinointityössä ja osoittaa, minkälaisia hyviä käytäntöjä on ja pyritään pääsemään eroon huonosta käytännöstä. Tässä pitää varmistaa jälkikäteinen, jopa etukäteinen valvonta kaupankäynti markkinointimateriaalin suhteen ja ilmoittaa prioriteetit valvontaviranomaisille ja temaattisia val- tarkistuksia pitää tehdä paikan päällä ja koskien esimerkiksi annettuja ohjeita kan, kan, asiakkaille ja noudattaa MIF 2 sääntöjä sitten tehdä tällaisia yllät, yllätyskäyntejä asiakkaana esiintyen, sitten pyrkiä sanktioimaan vääriä käytäntömalleja ja tiedottaa laajasti myös näistä seuraamuksista. Sitten mitä tulee vähittäisasiakkaisiin ja kun ajatellaan niitä perinteisiä tietokanavia ja mustia listoja esimerkiksi internetissä, niin pitää käyttää erilaisia välineitä, jotta saadaan viesti välitettyä TV, radio, Facebook, Google, Twitteri. Kaikki tämä pitää ottaa käyttöön, käyttää sosiaalista mediaa, jolla pyritään vähentämään epäsopivaa toimintaa ja kehittää erityisiä toimia keskiaikavälillä ottaen huomioon vaikka nuoret ja erilaiset tehdä kumppanuustyötä keskuspankin kanssa tai opetuslaitoksen kanssa ja kannustaa äh, palkkasäästöön. Tässä yhteistyökumppanina on työministeriö pitää kertoa säästäjille, minkälaisia riskejä ja minkälaisia hyötyjä sijoitustoiminnasta on. Tässä muutama kommentti alkupuheenvuorossanne. Kiitoksia. Very much. Kiitos. Seuraavaksi annan puheenvuoron Jella Benner Hainaherille, joka on Besa Financein puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Kiitos Herra puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, käytän puheenvuoroni englanniksi. Kiitos siitä, että kutsuitte minut paneeliin tänä päivänä keskustelemaan rahoitustuotteiden harhaan johtavasta myynnistä. Tämä on hyvin tärkeä aihe kaikille rahoitusmarkkinoiden toimijoille Euroopassa. Minä edustan heitä Better Financein puheenjohtajan ominaisuudessa. Itse asiassa viime vuoden toukokuussa Better Finance julkisti tällaisen hyvin keskeisen taustapaperin, keskeinen täytäntöönpanokysymys, harhaanjohtava rahoitustuotteiden myynti. Minulla on tämä paperi täällä mukana, jos haluatte siihen tutustua. Haluaisin antaa teille kaksi esimerkkiä, missä lainsäätäjät ja valvojat ovat unohtaneet sijoittajat. Ensiksi PREEP – tuotteiden avaintiedot. Ja tässä erityisesti avaintietoja ei anneta, mitä tulee tuottoihin ja kustannuksiin. Ne ovat osittain harhaanjohtavia ja hämmentäviä sijoittajan näkökulmasta. Better Finance on jo varoittanut siitä, että jos otetaan pois määräys antaa tietoa toteutuneesta tuotosta ja sen sijaan annettaisiin tietoa vain tulevista voitto- tai tuottoskenaarioista, niin tämä on huono asia. Tässä esimerkiksi yksityiset sijoittajat eivät enää tiedä nykyisen vaatimuksen perusteella, että onko rahoitustuote saanut aikaan tuottoa aikaisemmin vai ei, ja onko tuote saavuttanut sijoitustavoitteensa vai ei. Ja tämä on hyvin keskeinen tieto. Senpä takia me vaadimme, että PRIPSin delegoitu Asetus ainakin sisältää MIFID 2 sisältämät tiedot tuottojen tiedottamisesta. Toisin sanoen, että kaikki tuottoon viittaava tieto pitää olla sellaista, että se sisältää selkeän varoituksen siitä, että mennyt tuotto ei ole riittävä tae tulevasta tuotosta. Ja tämän lisäksi me vaadimme myös, että otetaan mukaan tiedotusvaatimuksiin suhteellisen menneen tuoton tieto. Ja mitä tulee sitten kustannuksista annettavaan tietoon, niin se on tärkeää, että kuluttaja voi verrata tuotteita keskenään ja hänen pitää myös ymmärtää mukaantulo- ja poistumismaksut. No sen sijaan me näemme, että useissa esitteissä puhutaan vain negatiivisista transaktiokustannuksista, jotka itse asiassa aiheuttavat pelkkää hämmennystä sijoittajien keskuudessa. Meidän mielestämme avaintietoesitteen alkuperäinen tavoite, toisin sanoen, että saavutettaisiin yhtenäinen ja kaikille sama toimintapuitteisto, ei tällä tavalla täyty. Tämän takia me vaadimme, että PRIPS-asetusta tarkistetaan aikaistetulla aikataululla tänä vuonna ja että USITS-rahastot mm, niiden pois sulkeminen, sitä lisätään kolmella vuodella. Ja sitten toteaisin teille vielä juuri tästä uusits-asiasta, niin toteaisin, että tutkimuksemme mukaan noin 30 prosenttia aktiivisesti hallinnoiduista uusits-rahastoista ei täytä vaatimuksia, mitä tulee siihen, että pitäisi antaa tiedot käytetystä indeksistä tai benchmarkista. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka nämä uusit rahastot täyttivät tiedotusvelvollisuutensa, tai niiden olisi pitänyt niin tehdä, niin ne eivät yksinkertaisesti te- tehneet niin. Yksityiset sijoittajat, jotka luottavat näihin tiedotteisiin, ovat näin ollen väärin tiedotettuja tai jopa harhaan johdettuja useat avaintietoesitteet eivät täytä näitä vaatimuksia. Ja tämä tilanne on vieläkin huolestuttavampi, koska meidän organisaatiomme kertoi tästä asiasta arvopaperimarkkinaviranomaiselle jo vuonna 2017 eikä mitään ole tehty, ottaen huomioon, että suurin osa sääntöjä noudattamattomista raha- rahastoista sijoittuu Luxemburgin tai Irlantiin, niin silloin pitäisi todellakin ottaa huomioon, että lain täytäntöönpanoa pitäisi tiivistää ja valvontaa pitäisi tiivistää näissä maissa. Hyvät naiset ja herrat, nämä esimerkit olemassa olevista puutteista osoittavat, että EU-sääntöjen täytäntöönpanoa ja valvontaa pitää parantaa. Mitä tulee sitten julkiseen täytäntöönpanoon, niin erityisesti valvontaviranomaisten toiminnan uudistamiseen liittyy korjaustarpeita. Better Finance on perustanut tällaisen allianssin, johon kuuluu kuluttajapuolen edustajia ja me olemme tehneet muutosehdotuksia, joista mainitsen ainoastaan muutaman. Me ehdotamme muun muassa sitä, että investoijien ja kuluttajien suojaa vahvistetaan sillä tavalla, että pidetään huolta siitä, että jokainen kansallinen valvontaviranomainen määrittelee investoijien ja kuluttajien suojan sääntömääräiseksi tavoitteeksi. Tämän lisäksi vaadimme, että hallintotapaa vahvistetaan erityisesti, että pidetään huolta valvontaviranomaisten komiteoiden riippumattomuudesta, jotta pidetään huolta, että todellinen tasapaino vallitsee alalla. Ja saman pitäisi päteä myös valvontaviranomaisten niin sanottuihin sidosryhmäryhmittymiin. Ja mitä tulee sitten ryhmäkanteeseen, niin tässä on ikävää, että viimeisin ehdotus kieltokannen direktiivistä äh, sisältää ainoastaan äh, tämän ryhmäkannen mahdollisuuden sellaisille kuluttajille, jotka sijoittavat rahojaan välillisesti. Olisi tärkeää, että tässä sisällytettäisiin suojan piiriin myös yksityiset osakkeen omistajat. Tämä olisi ainoa tapa saada aikaan kuluttajien luottamusta pääomamarkkinaunionia kohtaan ja rahoitusmarkkinoita kohtaan. No minä tulen Saksasta ja olen tietysti tutkinut huolellisesti Volkswagenin tapausta. Satoja tuhansia sijoittajia johdettiin harhaan ja jopa valehdeltiin heille. Ja tämä osoittaa, että meillä on todella kiireellinen tarve luoda toimiva ryhmäkannejärjestelmä Eurooppaan, jotta sijoittajat saavat ansaitsemaansa suojaa. On vaikea ymmärtää, miten saisimme koskaan EUn luottamuksen takaisin, milloin saisimme sijoittajat luottamaan Eurooppaan ja pääomamarkkinaunionin ilman, että meillä olisi käytössä tehokas ryhmäkannejärjestelmä. Kiitos. Next speaker. Kiitoksia. Seuraavaksi Timothy Shakespeare, joka on EIOPan edustaja. Olkaa hyvä. Dear members of the European Parliament. Kiitoksia parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta puhua tänään vakuutus- ja eläkealan näkökulmasta. Yksitoista triljoonaa oli vakuutusyhtiöissä vuonna 2016 lopussa. Ja otan esiin nyt neljä asiaa. Väärin perusten myynti on aina haaste, mutta meidän täytyy puuttua siihen paremmin. Toiseksi sääntelyllä on merkitystä, mutta kulttuurin muutos on ehkä niistä merkittävin. Kolmanneksi valvontaan pitää valvontaan ja täytäntöönpanoon pitää keskittyä enemmän. Ja neljänneksi muutama sana rahoitusalan innovaatioista. Ensinnäkin väärin perustein myynti. Sille on monta syyntä eikä mitään taikasauvaa. Ja otan esiin kolme asiaa, jotka liittyvät alakohtaiseen työhön. Kuluttajilla on edelleen ongelmia ymmärtää rahoituspalveluita ja tuotteita, ja pelkkä koulutus ei ole vastaus. Kuluttajien käytös pitää ottaa huomioon kaikessa politiikassa ja valvonnassa. Meidän pitää olla älykkäämpiä kuluttajien suhteen. Sitten eturistiriidat ja vääränlaiset kannustimet. Niitä on paljon, kuten todettu todettiin äskettäisessä tutkimuksessa. Näitä tuotteita pikemminkin myydään kuin ostetaan, ja se on ongelmallista. Ja tuotteiden monimutkaisuus on ongelma. Kuluttajat haluavat turvallisuutta, mutta näiden tuotteiden riskejä on vaikea arvioida. Skandaaleille ei ole mitään verukkeita, olemme nähneet huonoja tuotteita, joihin liittyy eturistiriitoja. Eli tällaiset skandaalit voidaan estää. Ja sitten sääntely, kun ajatellaan väärin perusten myyntiä. Lainsäädäntöä on vahvistettu, on juuri puututtu avoimuuteen, eturistiriitoihin, valvontaan, täytäntöönpanoon. Kestää jonkin aikaa ennen kuin kaikki tämä toteutuu, eikä vielä voida päätellä mikä toimii ja mikä ei, mutta on syytä kuitenkin optimismiin. Usein sanotaan sitä, että jos noudatetaan kaikkia sääntöjä, se ei välttämättä ole paras tilanne kuluttajien kannalta. IDD ja MIFID ovat tärkeitä vaiheita, kun ajatellaan tuotteiden valvontaa, ristiriitoja ja kuluttajien etujen huomioimisessa. Yrityksille on haaste vastata näihin odotuksiin ja me yritämme toteuttaa näitä periaatteita, miten kulttuuria voidaan oikaista, milloin nähdään, milloin se on pielessä ja mitä asialle voidaan tehdä. Sitten valvonta. Sääntelystä pitää siirtyä valvonnan suuntaan ja jopa mielestä tällä hetkellä valuuta ei ole riittävää. Meillä ei ole riittävästi markkinoiden tutkimusta, eli me yritämme vahvistaa toimintaamme. Huhtikuussa käynnistimme uuden strategian ja siellä katsotaan käyttäytymiseen liittyviä riskejä. Hyödymme näitä tietoja älykkäällä tavalla. Meillä on alakohtaisia tutkimuksia. Katsomme esimerkiksi matkavakuutuksia tänä vuonna. Ja sitten käyttä, käyttäytymiseen pohjautuvat liiketoimintamallit. Sitten olemme valmistelemassa myöskin valvontakäsikirjaa. Ja meillä on myöskin valvontafoorumeita, joilla puhutaan rajat ylittävistä tapauksista. Ja kun keskitytään näihin asioihin, voimme päästä eteenpäin. Ja lopuksi vielä rahoitusalan innovaatio. Monet markkinatoimijat katsovat, että rahoitusalan innovaatio johtaa suuriin rakennemuutoksiin. Esimerkiksi vakuutusjärjestelmissä on hyvin vanhoja toimia. Eli kun on myyntiä väärin perustein, niin tämä toiminta saattaa muuttua ennalta arvaamattomalla tavalla. Meillä pitää olla riskeihin pohjautuvaa ennaltaehkäisevää toimintaa EU-ssa, ei ainoastaan siksi, että puututaan myyntiin väärin perustein aikaisemmin, vaan myöskin tulevaisuudessa. Thank you. Uh... Kiitoksia. Ja lopuksi vielä Tilman Lyder Euroopan komissiosta. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Thank. Kiitoksia parlamentin jäsenet, osallistujat. Kiitän tilaisuudesta, että komissio saa lyhyesti kommentoida. On vaikea korvata entistä kansallista asiantuntijaa Shakespearetä. Komissiossa hän esittää varsin hyviä kommentteja aina, joten suokaa anteeksi, jos en ole niin hyvä kuin hän, mutta Minulla on myös tämä esitys, puhun kolmessa osassa lyhyesti MIFID 2, mitä se oikeastaan muuttaa suhteessa MIFID 1, koska suurin osa skandaaleista, jotka mainitaan erinomaisessa raportissa, mietinnössä, jonka, ä, raportissa, jonka parlamentti on tilannut, ovat tapahtuneet 2008-2012 aikana. Sitä aikaisemmin MIFID uudet sen jälkeen MIFID 2 säännöt tulevat voimaan 2018. Kerron hiukan tästä MIFID 2, miten se on parantanut sääntelyä. Sitten luonnollisesti joudun puuttumaan puitte- pu- puutteisiin, joita vieläkin on sääntelypuitteissa. Ja lopuksi hiukan poliittisempi katsaus vähän samaan tyyliin kuin Timothy äsken asian esitti, mitä tulee sääntöjen täytäntöönpanoon ja minkälainen kulttuurinen muutos tarvitaan myyntipaikoilla. Sitten ensin MIFID 2. Se on siis parantanut joitakin kysymyksiä, jotka johtivat väärin perusteisiin tapahtuvaan myyntiin. Olemme nyt korostaneet riskejä, joita aikaisemmin ei korostettu, ja sitten on hyväksytty sää, sää, delegoituja säädöksiä ennen 2018 tammikuuta. Nyt meillä on erityiset velvollisuudet kommentoida bail-in riskistä, vastuu riskistä ja riskistä, jotka liittyvät käänteisiin joukkolainoihin ja sitten riskeihin, jotka liittyvät alempi etuoikeus annetaan heikompaan lainaan ja sitten tämä liittyy myös liikkeeseen laskijoihin äh, rahoitusongelmiin. Sitten puhutaan kohdemarkkinoista, niillä on tässä roolissa kysellä vain siitä, että identifioidaan asiakaskunta, jolla jolle tietty tuote sopisi. Kyse on myös tuotteen piirteistä, jotka pitää ottaa huomioon, kun määritellään markkinaosuus ja yleisö, jolle tätä tuotetta myydään, ja sitten äh, piirteet, jotka liittyvät alempiasteiseen velkaan, esimerkiksi käänteisiin joukkolainoihin. Tässä pitää aina ottaa huomioon, keille näitä myydään ja markkinoidaan. Sitten on uusia sääntöjä, jotka joilla huomattava määrä tuotetaan pois näistä ei-monimutkaisista luokista, joita sitten voidaan myydä missä paikassa tahansa. On monia monia tuotteita, joita nyt pidetään kompleksina, monimutkaisena tuotteena, erityisesti ne tuotteet, jotka olivat taustalla näissä tapauksissa, jotka mainitaan parlamentin tutkimuksessa käänteinen velka, sijoittajan vastuun piiriin kuuluvat välineet, joita myydään vähittäisasiakkailla, joten huomattavia parannuksia tulee, kun määritellään sitä, keille näitä joukkolainoja oikeastaan voidaan myydä. Toisin sanoen kyse on siis kohdemarkkinoista. Sitten on uusia tuotteita uusia toimivaltuuksia, joita voidaan käyttää kansallisella tasolla tai EU-tasolla, jossa on kyse Euroopan ulottuvuus tässä kaupankäynnissä, joten paljon parannuksen saatu aikaan ja tämä voisi estää harhaanjohtavaa myönteen jatkossa e, e, emme ole samassa, samassa tilanteessa kuin olimme 2008 12 kaudella, jolloin näitä valitettavia tapauksia syntyi, mutta luonnollisesti vieläkin on yksi iso kysymys jäljellä, elefantti huoneessa tavallaan nimittäin se, että parlamentin raportti hyvin identifioi äh, omat sijoitukset. Jos itse sijoittaa omaa velkansa, jos kannustaa työntekijöitään äh, hankkimaan rahoitusaineet, jotka lisäävät omaa pääomatilannetta, parantavat sitä, niin silloin nämä neuvonajat toimivat varsin vaikeassa tilanteessa levästi sanottuna. Toisaalta ne niillä on todennäköisesti, heillä on todennäköisesti tarkoituksena myydä tietty määrä tätä velkaa vähittäiskuluttajilleen toisaalta. Ja toisaalta heillä on tässä selkeä haaste, kun yrittävät perustella, miksi tämä velka juuri sopii eh, kuluttajan tarpeisiin, jos on vaikka eläke, josta keskustellaan, niin sitten tarjotaan riskialtista velkaa mutta tiedetään, että tämä on kuitenkin eläkeläinen, niin silloin no, tässä on iso eturiita, etur, eturistiriita. Pitää toisaalta myydä tuotetta, koska näin työnantaja vaatii, mutta toisaalta tämä ei ehkä ole ihan tällaisen tuote tälle henkilölle, kyseiselle henkilölle. Ja sitten näihin puutteisiin tietenkin on yksi sääntö, joka liittyy omiin sijoituksiin, se on vain yleinen sääntö, pitää tarttua tähän eturistiriitakysymykseen, pitää pyrkiä välttämään näitä ristiriitoja, mutta huomattava määrä tässä sanossa toteaa, että jos ei voida puuttua eturistiriita-aspektiin ja jos ei voida sitä välttää, silloin ehkä haluaa pidättäytyä eikä myykään tiettyä tuuta tuotetta tietylle asiakkaalle. Ja mielestäni tämä viimeinen alakohta on äärimmäisen tärkeä. Joskus eturistiriidat ovat niin ilmiselviä, että ainoa mahdollinen lähestymistapa ja rehellinen lähestymistapa on olla myymättä eh, tällaista tuotetta eläkkeelle, joka tarvitsee säännöllisen tulovirran, eikä voi elää sen, sen avulla, että että vaikka kupongit tietystä joukkolainasta eivät toimi, koska se on kyllä tullut sijoittaja vastuun piiriin se on muutettu arvottomaksi omaksi pääomaksi. Siis joskus pidättäytymistä tarvitaan myyntipaikalla, se on paras lähestymistapa ja ehkä itse sijoitukset, niihin voitaisiin kohdistaa omat säännöt, jotka korostavat, että joskus näitä ei turista kysymyksiä ei voida välttää, niin siksi niitä pitäisi kokonaan, mm, tai ei voida estää, kun pitää ne välttää. Sitten sääntöjä on viety loppuun ihan onnistuneesti. Monet ovat varmasti samaa mieltä, että tämä kysymys juuri on iso kuluttaja kysymys, mutta niin kuin aikaisempi puhuja Timothy, sanoi, meidän pitää muuttaa huomio myyntipaikkoihin säännöistä. Ja kun sitten puhutaan myyntipaikoista, meillä on kaikilla omaa kokemusta siellä myydään paljon tuotteita tavallaan siilossa. Jos otetaan jo äh, asuntolaina, niin kiistatta pankilla on joku yhteys äh, äh, vakuutuslaitokseen ja sanotaan, että jos haluatte mm, niitä voidaan käyttää. Joskus on lakisääteistä on ryhmävakuutusyrityksiä ja sitten saa hyvän tuoton mm, tälle lainalle. Näitä siiloja on kaikkialla ja myyntipaikoissa tapahtuu monenlaisia asioita, jotka sääntöjen mukaan ovat sellaisia, että ei pitäisi tapahtuakaan. Näin tämä vain menee. On eturistiriitoja, talon sisäisiä tuotteita, ja niin edelleen. Näihin pitää pystyä puuttumaan, ei vain sääntöjen kautta, vaan pitää puuttua perustavanlaatuisen kulttuurisen muutoksen ja miten asioista kerrotaan. Myyntipaikoilla ei pitäisi palkita ihmisiä siitä, että he asettavat, myyvät erityisen paljon omia tuotteita, vaan tämän pitäisi ottaa huomioon asiakkaiden tyytyväisyys, missä määrin otettu huomioon asiakkaiden tarpeet, eikä tu, tu, myynti. Olen täysin samaa mieltä Timothin kanssa siitä, että tässä täytyy lisätä tietoisuutta, paremmin kouluttaa ihmisiä, mutta myös kyseessä on yleinen mielipide, joka hiljaa on muuttumassa ja osoittaa, että tarvitaan rehellisiä neuvoja, riippumattomia tietoja myynnin yhteydessä, vaikkakin tätä tuo, tuotetta myydään pankkikanavien kautta. Kiitos. Uh, Kiitoksia kaikille puhujille erinomaisista esityksistä. Sitten aloitamme keskustelun. Eli sun, olkaa hyvä. Si, voy hablar, voy hablar en español. Niin, puhun espanjaa. Kiitoksia näistä esityksistä. Ne olivat hyvin mielenkiintoisia. Muistuttaisin, että tällä hetkellä meillä on valtavasti vetomuksia vetomusvaliokunnassa. Kyse on kansalaisista, jotka ovat joutuneet tällaisten petosten kohteeksi. Eli nyt katsomme, millaisia lainsäädäntömuutoksia pitää tehdä. Olemme nähneet ihan kaikkea viime vuosina. Esimerkiksi kuluttajaluottoja, asuntolainoja, asuntolaina-alalla on paljon kysymyksiä. Ja meillä on nyt hyvä pohja tälle työlle ja haluaisin kiittää näistä panoksista. Siellä on paljon sisältöä siitä, mitä asioita pitää käsitellä lainsäädännössä. Oli pari kysymystä. Ensinnäkin Luder. Hänen puheenvuoronsa oli mielenkiintoinen. Te puhutte delegoidusta säädöksestä ja itsesijoituksesta. En tiedä tämän säädöksen sisällöstä, mutta te puhuitte eturistiriidoista ja sanoitte, että may refrain, eli saattaa pidättäytyä. Se on hiukan epäselvä muoto. Eli onko tämä riittävä sanamuoto, jotta voidaan estää näitä petoksia? Tämä oli ensimmäinen kysymys. Toinen liittyy pankkidirektiiviin, joka tuli esiin muutamassa puheenvuorossa. Me äänestämme sen uudistamisesta tänään iltapäivällä. Ja nyt on tärkeää puhua myöskin tästä. Kaksi kysymystä. Mitä tehdään, jos meillä on tuotteita, joita on myyty väärin perustein? Kaksi vaihtoehtoa. Ensinnäkin jäsenvaltioilla on erityisiä rahastoja, joista myönnetään korvauksia. Näitähän ehdotettiin Italian osalta. Olemme nähneet talletusuojajärjestelmän, mutta tämä on siis yksi vaihtoehto. Ja toinen vaihtoehto, jota on ehdotettu, on se, että kielletään se, että pelastusta voidaan soveltaa tällaisiin tahoihin, jotka ovat joutuneet petosten uhreiksi. Eli myöskin Ofel mainitsi tämän kysymyksen. Eli katsotteko, että tätä kysymystä tulisi käsitellä ja jompaa kumpaa näistä vaihtoehdoista, eli että on rahasto, tai sitten kielletään se, että korvauksia maksetaan näissä tapauksissa. Ja lopuksi vielä yksi kysymys, joka on tärkeä, joka liittyy sanktioihin. Jos ajatellaan vaikka asuntolainoja, esimerkiksi Espanjassa oli yksi tapaus, pank, pank, Espanjan keskuspankki ei langetanut sanktioita pankeille, joka myi väärin perustein asuntolainoja. Eli mitä mieltä olette tämänhetkisistä sanktioista, joita meillä on käytössä? Um, while I... Kiitoksia. Muut kollegat ehkä miettivät kysymyksiä. Ai siellä on jo kysymys. Mutta saat kohta puheenvuoron Sven. Eli jatkokysymys tähän. Ja tämä kysymys on kaikille. Kävimme läpi tämän hiljattaisen ESMAN ja Euroopan markkiviranomaisen julkilausuman, joka liittyy pankkien velkoihin. Sehän oli merkittävä lausunto. Ja se osoittaa, että on hyvin monimutkaista löytää yksinkertaisia ratkaisuja näihin kysymyksiin. Meillä on tiettyä historiaa, eikä voida sanoa, että nämä tuotteet pitää sulkea pois. Niitä pitää myydä oikealla tavalla, ja jos ne myydään oikealla tavalla, niin sitten investoija ostaa ne riskit tuntien. Eli ja toisaalta ei pidä luoda järjestelmää, jossa yleensä joku suljetaan pois, mutta täytyy nähdä myöskin todellisuus. On paljon myyty väärin perustein ja meillä on sitten paljon näin myytyjä tuotteita. Ja silloin pitää maksaa korvauksia. Ja sitten tämä ilmiöt ovat vähentyneet, mutta mitä mieltä olette nyt tästä trendistä? Eli panemme täytäntöön uusia sääntöjä. jotka johtavat siihen, että tämänhetkiset puitteet voivat toimia. Vai katsotteko, että näistä historiallisista ongelmista että riippumatta meillä on nyt uuden tyyppisiä väärin perusten myötyjä tuotteita, jotka saattavat aiheuttaa näitä ongelmia, joista on nyt puhuttu. Eli tiettyjä ristiriitoja edelleen on olemassa. Eli tämä oli jatkokysymys edelliseen kysymykseen. Nyt sitten Sven. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää puhujia meidän kaikkien puolesta, erityisesti näistä tekemistänne tutkimuksista ja muusta panoksesta. Ja monet teistä ovat tehneet tätä työtä jo pitkän aikaa ja olleet apuna tässä prosessissa. Haluaisin tuoda esille kaksi tärkeää kysymystä. Ensimmäinen kysymykseni on osoitettu komissiolle. Näissä tutkimuksissa ja myös tämän päivän esityksissä ja myös näissä Better Financein julkaisuissa, niin käy ilmi, että useissa kohdin EU-sääntöjä ei kerta kaikkiaan noudateta. Sääntöjä ei panna täytäntöön jäsenmaissakaan. Tämä on nyt käynyt ilmi ja niinpä kysymykseni Tilman Lyyderille. Mihin toimenpiteisiin aiotte nyt ryhtyä varmistaaksenne, että eurooppalaista lainsäädäntöä täytäntöön pannaan tehokkaasti – niin kuin kansalaiset odottavat. Ja erityisesti mainitsen nämä asiat, jotka tässä tulevat, esimerkiksi nämä peitellyt indeksirahastot, itsesijoitukset ja muut ongelmalliset osa-alueet. Tutkimuksissa myös ilmenee, että, että MCDtä usein ei panna täytäntöön. Ja haluaisin teiltä vastauksen, että miten nyt seuraatte tätä tekemäänne työtä niin tehokkaasti, että pidätte huolta siitä, että eurooppalaista lainsäädäntöä noudatetaan kaikkialla. Ja toinen kysymykseni on osoitettu Eijopalle. Ja minä sain useilta markkinatoimijoilta tietoa siitä, että maksusuoja vakuutus ei aina toimi. Maksusuojan vakuutus usein myydään muiden tuotteiden kylkiäisenä. Jos ostetaan auto vaikkapa, niin sitten maksusuojausvakuutus saadaan siinä kylkiäisenä, jos lähdetään lomamatkalle vaikkapa Italiaan. Toivottavasti meitä ei rekisteröidä siellä rajalla jollain kummallisella tavalla, mutta joka tapauksessa me haluaisimme ehkä meidän vaikka Italiaan. Ja jos tilataan matka, niin saa sitten tällaisen maksusuojausvakuutuksen vakuutuksen siinä mukana. Ja sama rahoitussektorilla, jos, jos otetaan vaikkapa lainaa, niin saadaan lainakattovakuutus ja näin edespäin. Ja tiedän esimerkiksi, että auto alallakin tämä on tyypillistä, että osa, joka maksetaan komissiona niille, jotka myyvät auton, ja jos saadaan sitten, sitten auto myytyä, niin silloin myyjät saavat palkkaa äh, tai komissiota siitä, että, että myyvät tällaisen maksusuojavakuutuksen ja tämä, tämän osuus auton hinnasta voi olla jopa 7 prosenttia. Kysymykseni ei jopalle on seuraavanlainen. Oletteko tarkastelleet näitä kaupankäyntitapoja? Ja toiseksi, oletteko valmiita aloittamaan vakavan tutkimuksen tästä ilmeisestä rikkomuksesta, että ihan perusoikeuksia rikotaan tällä markkina-alalla. Jos ajatellaan, että, että tietoa käytetään väärin, jos myydään tuotetta, jota kukaan ei tarvitse, jonka hinta on yksiselitteisen korkea, jonka hinta ei mitenkään vastaa niitä riskejä, joita siihen sisältyy. Jos tällaista tapahtuu, niin mitä ei jopa aikoo tehdä? Ja lopuksi haluaisin kysyä kysymyksen Better Financeilta. Mitä mieltä olette, kun olette nyt tehneet kaikkia näitä tutkimuksia, ei ainoastaan nyt, vaan myös jo paljon aikaisemmin, niin oletteko sitä mieltä, että Euroopan komission antama vastaus näihin löydöksiin on ollut riittävä, jos ajatellaan vaikkapa, että ongelmat ovat olleet aika isoja ja että eurooppalaista lainsäädäntöä ei ole ilmeisesti noudatettu. Ja haluaisin vielä kerran kiittää panelisteja ja on varmaa, että näiden asioiden seurantaa jatketaan ja on erittäin ikävä juttu, että vain kaksi poliittista ryhmää on täällä edustettuna ja keskusta oikeisto tässä parlamentissa ei näytä pitävän tätä asiaa mitenkään prioriteettina. Sanon tämän ihan avoimesti, näen toki ryhmien neuvonantajia täällä paikalla, hyvä niin, mutta minusta rahoitusalan asiakkaat ansaitsevat kyllä vähän enemmän kunnioitusta kuin mitä näemme täällä nyt. Sven and, uh, olen samaa mieltä, Sven. No niin, kuka haluaa ensimmäisen vastauspuheenvuoron? Ofel vai joku muu? Okei, okay. Luther. Uh, yes, thank you uh, for the... Um... Kiitoksia. Tästä tuli vielä pari lisäkysymystä komissiolle. Ensinnä muotoilu, jonka otimme käyttöön, on hiukan tiukempi kuin kuva. Sitten Siinä sanotaan, että jos on ratkaisematon eturistiriita, voi pitäytyä, vaan siinä kyllä sanotaan, että jos on tällainen ratkaisematon konflikti, silloin otetaan huomioon se, että pidättäydytään myymästä, joten sitä käytetään apuverbiä shall, se ei ole enää mitään vaihtoehtoista. Jos voidaan määritellä tämä ongelma, niin silloin todellakin täytyy ottaa huomioon, se on kohtaista ilmaista tämä tiukempi kanta. nyt asian, jos asia näin käsitellään käytännössä myyntipaikoilla, myyntipisteissä, niin silloin tähän on se, liittyy tämä oma kysymyksensä. Sitä kyllä tunnemme tiettyä epäilyä tässä tulenkin sitten Sven, Svenin, Sven Giegoldin kysymykseen. Jossain kohtaa pitää tulla norsunluutonnista ulos ja puhua näistä säännöistä relevanteissa yhteyksissä suunnilleen kannan. Me säädämme paljon lakeja neuvostossa, käymme trilogeissa, tulee näitä sääntöjä, joita laadimme, mutta puutteena on se, että me emme kerro näistä säännöistä julkisesti eri yhteyksissä. Varsin usein olemme pohtineet sitä, että järjestetään koulutustilaisuuksia, sidosryhmätilaisuuksia. Olisi idea, jos tekisimme asioita enemmän parlamentin kanssa myös. Olemme, meillä on jotakin myönteisiä kom- kokemuksiakin tältä saralta. Meillä oli tarkoitus järjestää MIFID-tapaus. Meidän pitäisi kyllä miettiä sitä, että puhuisimme siitä, mitä nämä säännöt oikein tarkoittavat, mitä niillä saavutetaan, jotta tietoisuus niistä lisääntyy. Luonnollisesti komissiossa me olemme monissa ESMAn pysyvissä komiteoissa mukana ja huolehdimme siitä, että ESMA ottaa sääntelyn lähentymisen huomioon aina päivittäisessä työssään. Se on päivittäistä kamppailua. Meidän pitää puhua kaikkien sääntelijöiden kanssa, pyörässä pöydässä, niin heidän pitää myös varmistaa se, että sääntöjä sovelletaan johdonmukaisella tavalla, eikä vain johdonmukaisesti, vaan myös kurinalaisesti. Ja sitten keskustelut myyntipisteissä pitää ymmärtää se, että tämä keskustelu on se kaikkein tärkein asia, jota me emme voi keskitetysti valvoa täältä Brysselistä, koska se tapahtuu tuhansissa ja tuhansissa yksittäisissä keskustelun yhteyksissä voimme puhua vain omista kokemuksistamme ja kokemuksista, joista meillä on kerrottu, ja mitä oikein tapahtuu näissä toimistotiloissa, joissa sijoittaja tapaa neuvonantajan, ja neuvonantajan pitäisi puhua sijoittajan tarpeista ja hänen pitäisi puhua sijoittajan näkökulmasta ja hänen tulotarpeestaan vanhuuden aikana. Ja usein tämä keskustelu on pelkkää paperinvaihtoa vain. Tässä on papereita, siinä on MIFID, hän tiedätte tämän asian, tulee Euroopasta ja sitten lopussa on tämä allekirjoituskohta. Voisitteko tähän allekirjoittaa ja varmistaa, että minä puhuin näistä asioista teidän kanssa, niin näin ei tätä asiaa pidä hoitaa. Ehkä pitäisi vähemmän vaihtaa näitä papereita ja enemmän keskittyä todelliseen keskusteluun. Ja tässä tarvitaan uuden kulttuurimuutosta ja tässä me olemme, tämän olemme velkaa suurelle yleisölle. Pitää järjestää koulutustilaisuuksia. ESMAN ja sidosryhmien äh, pitäisi enemmän puuttua siihen, mitä paikan päällä tapahtuu. Ja sitten pitäisi arvioida tilannetta ja ehkä laatia enemmän tutkimuksen näistä kysymyksistä. On ollut MIFIDistä ja tutkimuksesta ja Ehkä mahdollisesti jossakin vaiheessa pitäisi tehdä seurantatutkimusta siitä, mitä tapahtuu kentällä. Pitäisi tehdä äh, katsauksia, tutkimuksia, äh, tällaisia valemyyntitilaisuuksia. Näitä kaikkia pitäisi edistää paljon enemmän, enemmän, että saadaan parempi kuva siitä, mitä paikan päällä tapahtuu. Ja erityisen tärkeää on se, että ne, jotka ammattilaiset, jotka toimivat kentällä, tietävät, että joku seuraa näitä keskusteluja, joku tulee niistä tietämään jatkossa. Tämä ei ole mikään anonyymi kahdenkeskinen tapahtuma, joka tapahtuu neuvonantajan ja vähittäisasiakkaan kesken. Kiitos. Next, please. No, seuraava, olkaa hyvä. I strongly um, support niin, tuen vahvasti sitä, mitä Tilman juuri tuossa sanoi tässä puheenvuorossa lopuksi. Erityisesti mitä tulee siihen, että nämä säännöt täytyy saada toimimaan käytännössä. Ja se on juuri se ongelma, kun puhutaan välittäjämarkkinoista. On vaikea saada isojen firmojen toimi, toimitusjohtajat yhteen huoneeseen ja sopia asioista. Tässä on paljon hankalampi valvonta ja täytäntöönpanna kysymys käsillä kuin tämä. Tämä täytyy ottaa hyvin vakavasti ja se on juuri syy siihen, minkä takia me nyt keskitymme nimenomaan täytäntöönpanoon ja ja valvontaan ja myös sääntöjen noudattamiseen ja me tarvitsemme tähän tehokkaat välineet. Me olemme hyvin tietoisia näistä ongelmista, mutta paljon täytyy vielä tehdä ja me olemme sääntelyä muuttaneet huomattavasti viime vuosien aikana, joten vie vielä aikaa ennen kuin tämä saadaan kuntoon käytännön tasolla, joten voimakas tuki tuossa Tilmanin suuntaan sitten tällaiset valeasiakkaat, että tehdään yllätyskäyntejä, ollaan ikään kuin ostavinaan, niin silloin voidaan vain, vain lisätä näitä ongelmia myyntipisteessä tai myyntitilanteessa. Se ei ole mikään yllätys. Meidän täytyy ottaa tämä haaste hyvin vakavasti, sanotaanpa nyt näin. Ehkäpä lyhyesti otan vielä kantaa tuohon PPI-kysymykseen. Se on asia, josta olen hyvin tietoinen ja tämä on ollut meidän kuluttajatrendityöskentelyssämme esillä viime vuosien aikana ja olemme PPIn parissa tehneet työtä Britannian skandaalien yhteydessä ja tämä on paljon laajempi asia. Jo viime tai tällä viikolla puhuin tästä asiasta kansallisen valvontaviranomaisen kanssa ja tämä on yksi suurimmista huolenaiheista näillä markkinoilla ja tätä asiaa olemme tavanneet useillakin markkinoilla, joten olemme hyvin tietoisia tästä. Ja voisin todeta, että temaattisen katsauksen teemme matkavakuutusten kohdalla ja erityisesti kun kyse on näistä tällaisista liitännäistuotteista, jotka ovat vähäisiä arvoltaan, mutta niitä usein myydään kovilla komissioilla ja sen takia suorastaan pakko myydään asiakkaille. Ja eivät nämä liitännäistuotteet välttämättä ole ole pahoja asiakkaille, mutta hän ei välttämättä niitä tarvitse, näitä maksuvakuutuksia. Ja usein näistä ei saa, nämä eivät ole rahojensa vastineita tai maksunsa vastineita eikä, eivätkä tarpeellisia. Ja tietysti on usein herää kysymys ylivakuuttamisesta ja siitä, että ymmärtääkö kuluttaja tosiasiassa, mitä hän ostaa. Nämä ovat sellaisia asioita, joita tarkastelemme tässä toimialakatsauksessamme ja tämä työ on paraikaa käynnissä. Me juuri olemme lähettämässä kyselylomaketta toimialan edustajille ja pyrimme kattamaan koko toimialan hyvin laajasti tänä kesänä. Ja sitten lisäämme tähän kyselylomakkeeseen myös ehdotuksen mahdollisista toimenpiteistä. Ja tämä työ käynnistyy heti syksyllä ja todellakin haluaisin tällä tiedolla osoittaa, että me suhtaudumme tähän vakavasti. Um, okay. Me... Onko tähän jatkokysymyksen? First, the, uh, yeah, first like, like conclude the, the round, the speakers, and then you can have a... Ensin kuuntelemme vastauspuheenvuorot, sitten voitte esittää lisäkysymyksiä. Kuka seuraavaksi? Kiitoksia. Paraan vielä tähän itsesijoituskysymykseen tiettyjen riskituotteiden osalta. Jos pankki haluaa vahvistaa omia, omaa pääomansa. Ensinnäkin on varantoja ja sitten virtauksia, uusia sääntöjä. Ja kansallisina viranomaisina ja Euroopan viranomaisina meidän täytyy lähentää käytänteitä. Eli meidän täytyy varmistaa, että sääntöjä noudatetaan. Eli täytyy mennä paikan päälle katsomaan, onko sääntöjä noudatettu. Ja jos ei ole, niin silloin pitää rangaista. Ja tämän oltava tiedossa, koska muuten tämä prosessi ei pääty. Eli viranomaisina, valvontaviranomaisina, meidän täytyy varmistaa, että asetusta noudatetaan ja siihen vaaditaan resursseja. Ranskassa näiden ongelmien osalta siellä on esimerkiksi vakuutusala, joka on hyvin tärkeä ja siihen liittyy erityis, erityisongelmia. Eli lähestymistapamme on se, että eurooppalaisiin sääntöihin lisätään hyviä käytänteitä, jotta määritellään ensinnäkin kattoja sen osalta, mitä voidaan myydä tietyissä tapauksissa. Tämä koskee myöskin sitten toisaalta minimihintoja tiettyjen osakkeiden osalta, jotka ovat riskialttiita. Eli yhtäältä pitää varmistaa, että kukaan ei ole altistunut liikaa tietyn tyyppiselle tuotteille. Ja toisaalta joku, joka lähtee hankkimaan näitä osakkeita, pystyy rahallisesti niin toimimaan. Eli tässä on ylä- ja alarajat, Eli tähän nimenomaan viittasin, kun puhuin siitä, mitä voitaisiin tehdä direktiivin osalta, eli vähilläisarvo näiden osakkeiden osalta, jotka tarjoavat lisävarmuutta, mutta meidän velvollisuutemme on keskeinen. Thank you. Please. Kiitos, sitten seuraava. Yes, I would like to come back to the question of Sven G. Palaisin tähän Sven Giegoldin kysymykseen, joka oli osoitettu Betsa Financeille, että miten näihin kaikkiin laatimiimme raportteihin reagoidaan komissiossa. Me tietysti aina sanomme viran puolesta, että Euroopan komissio voisi tehdä paljon enemmänkin, ja juuri tästä syystä me jatkuvasti vaadimme muutoksia. Ja jos nyt ottaisin esille tämän näiden pakattujen sijoitustuotteiden informaatioesitteet, niin on tärkeää, että tuota asetusta tarkistetaan mahdollisimman aikaisin ja aikaistetaan sitä. Minulla nyt ei ole toiveita, että se nyt tänä vuonna vielä toteutuisi, mutta tätä me nyt kuitenkin vaadimme. Ja tämän lisäksi on selvää, että epäjohdonmukaisuuksia ilmenee. Sijoittajan suojasäädökset ovat hyvin erilaisia. Eri jäsenmaissa on MIFID 2, sitten on PRIPS sitten on IDD ja kaikki nämä sektorikohtaiset säädökset eivät tosiasiassa auta sijoittajaa. Ja me ennen kaikkea pyrimme siihen, että investoijan näkökulmasta toimintapuitteisto on yhtenäinen ja kaikille sama. Ja tietenkään me emme juurikaan voi itse tehdä mitään täytäntöönpanon ja valvonnan parantamiseksi. Mr. Bon Giovanni. Kiitos, Bon Giovanni. I would like to echo some of the... Um... Kiitoksia Viittaan hiukan asioihin, jotka ovat tulleet, ovat tulleet herra Tilmanin puheenvuorossa esiin. On erittäin tärkeää, mitä komissio on tehnyt eh, kakkostason eh, kaksi säännön kohdalla, tämä liittyy tähän self-investment-kysymykseen, self-placement-kysymykseen, on tärkeää, että on lainsäädäntösääntöjä, joiden kautta voidaan tehokkaasti piti valvoa näitä aspekteja. Ennen tätä vielä haluaisin muistuttaa siitä, että ihan niin kuin muistuttiin johdannossani 2009 vuoden jälkeen olemme antaneet tiedonantoja myös 2014 ja käsittelemme likvidejä ja monimutkaisia tuotteita. Tämä liittyy liittyy myös tällaiseen välikäsien harjoittamaan sijoituskauppaan. Ja me koimme, meidän kokemuksemme oli, että tällainen itse sijoitustuotteiden määrä lisääntyi prosentuaalisesti 31 prosentista 30 prosenttiin 2017. Tämä tarkoittaa sitä, että jos sääntely on tehokasta sekä kotimainen ja kansainvälinen sääntely, niin silloin viranomaisina me voimme tehdä paljon enemmän kansallisella tasolla. Tämä on ensimmäinen aspekti. Sitten toinen aspekti, joka tuli esille näistä tutkimuksista, joita täällä on käsitelty, on se seikka, tai mahdollisuus lainsäädännön hyväksi käyttöön, tämä voidaan käyttää erilaista lainsäädäntöä EU-ssa hyväksi. Haluaisin vain muistuttaa siitä, että on eroja, valtavia eroja öö, kannustuspuheiden välillä MIFID 2. Tämä on todella vahvaa tekstiä ajatellen laatutestejä. Ja jos muistetaan, että MIFID 2 on tällainen kattava direktiivi ja toisaalta öö, sijo, vakuutussijoitustuote, joka liittyy tähän kannustamiseen tai, tai, tai suositteluun. Tämä aiheuttaa kyllä ongelmia kansallisille viranomaisille ja myös kun otetaan huomioon, että IDD-direktiivi on tällaista minimisääntelyä, minimidirektiivi, Tämä asettaa monenlaisia ongelmia kansallisille viranomaisille, koska väistämättä rahoitusteolla siirtyy aina tuotteesta toiseen. Jos ajatellaan yksi usitsrahastoja, ra, niin rahastot ovat samanlaisia, ne tu, markkinoivat paketoja tuotteita, mutta jos ajatellaan sitten näitä, ää, jos mutta IDD on niin erilainen osa lainsäädäntöä kuin MIFID 2 on aiheuttanut meille paljon ongelmia kansallisella tasolla. Miten valvotaan tuloksellisella tavalla tätä kaikkea? Kiitos. Thank you. This short follow-up. Kiitoksia Sven vielä lyhyt jatkokysymys. Um, just to... Kiitoksia. Jotta nyt ymmärtäisin sen, mitä ei jopa puhui, eli mitä se tekee, mitä se ei vielä tee. Eli maksusuojavakuutus. Se koskee monia aloja. Te puhuitte matkustusalan, minä mainitsin autojen rahoitusalan, se on tärkeä monille kuluttajille. Ja sama koskee koko rahoitussektoria. Eli onko kaikki nämä alat katettu ja millaisista toimista tällä hetkellä keskustellaan kun ajatellaan tätä työtä. Ja autatteko myöskin kansalaisia paremmin ymmärtämään, kuinka paljon välityspalkkioita on maksettu näillä markkinoilla. Eli tällä mitatikulla voidaan katsoa, millä tuotteilla on arvoa. Tietysti olen samaa mieltä siitä, että markkinoilla on järkeviä tuotteita, mutta jos on 70 prosentin välityspalkkioita, niin se jo puhuu puolestaan. Eli EUPAN pitäisi olla hyvin tiukkana, kun se käyttää valtuuksiaan ja suojelee kansalaisia kiskonnalta. Eli haluaisin paremmin ymmärtää, mitä alamarkkinoita te olette tarkastelleet ja mitkä ovat seuraavat toimenne. Jos kuluttajat tietäisivät näistä asioista, niin he olisivat varmaan hyvin pettyneitä, jos rahoitusvalvojat tuottavat heille pettymyksen. Jopa. Kiitos Jopa Jopalta vielä lyhyt vastaus. Kiitos. Niin, se, että nyt voidaan ylipäätään tehdä tätä työtä, niin keskitymme ensiksi matkavakuutuksiin, mutta olemme hyvin tietoisia siitä, että matkavakuutusala on ehkä pikemminkin suuntaa antava mutta sitä käytetään testitapauksena. Tällä tavoin voimme nimenomaan tutkia paremmin näitä takaisinmaksuvakuutuksia ja sitten otamme juuri kantaa näihin mainitsemisiin asioihin ja kuinka tämä näiden tuotteiden myynti toimii, kuinka niitä välitetään. Me tarkastelemme myös muita asioita mukaan lukien välityspalkkioiden suuruus. Tämä on toki keskeinen osa ja tästä matkavakuutustutkimuksesta teemme sitten johtopäätöksiä, että miltä markkinat yleisesti ottaen näyttävät. Usein nämä komissiot voivat olla jopa yli 70 prosenttia. Itse asiassa olemme käyneet aika mielenkiintoisia keskusteluja toimialan edustajien kanssa siitä, että mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Me valvojat tietysti muodostamme oman kantamme, me keräämme todistusaineistoa ja muodostamme sen siltä pohjalta. Ja meidän mielestämme eh, tätä työtä ei tietenkään rajoiteta vain matkavakuutuksiin vaan tarkistelemme sitten, voidaanko näitä löydöksiä soveltaa laajemmin ja katsomme sitten, että mitkä olisivat seuraavat askeleet ja voitaisiinko tätä, näitä löydöksiä sitten laajentaa muillekin toimialoille. Me ymmärrämme kyllä, että markkinoilla on eroavaisuuksia näis, näiden tuotteiden kohdalla, aivan kuten mainitsitkin, esimerkiksi tällainen vakuutusliitännäinen luotto – sellaisia tuotteita on eri markkinoilla vähän eri muotoisia. En tiedä, ovatko nämä konfliktikysymykset ihan samanlaisia vai eivät. Olemme hyvin tietoisia näistä ongelma-asioista ja koko tästä ongelmakentästä. Me perehdymme siihen hyvin huolellisesti ja teemme siitä sitten omat johtopäätöksemme. Me yritämme päästä nyt aika nopeasti liikkeelle toimialakatsauksen suhteen matkavakuutusalalla pyrimme saattamaan sen loppuun jo tällä vuosipuoliskolla, tai siis anteeksi tämän vuoden loppuun mennessä. Ja tärkeää on sitten pohtia, mihin tuloksiin siitä päästään. Kuten tiedätte, Useinhan kyse on sääntelypuitteiston sallimista mahdollisuuksista ja me emme voi tähän ottaa kantaa. Toki voimme tehdä johtopäätöksiä, että joitakin asioita pitäisi säädellä ehkä lainsäädännön keinoin. Se toki riippuu tilanteesta. Minä henkilökohtaisesti uskon, että käytännön tasolla voidaan aika paljonkin tehdä ihan valvojien toimesta, joten ei tätäkään puolta sovi unohtaa. Meidän ryhmämme haluaisi, että tätä laajennetaan välittömästi sen sijaan, että odotetaan vuoden loppuun eikä tehdä mitään saman aikaan, kun tätä kiskontaa tapahtuu. Um, the, the chair asked me to uh, replace... Johtaja pyysi minua tässä korvaamaan häntä. Ja tässä nyt sitten olen. En ole seurannut tätä keskustelua, joten en tiedä mihin te viittaatte. Haluatte Haluaako joku vastata Sven Giegoldin kysymykseen? Aina siihen on jo vastattu. No, ymmärtääkseni jotakin seurantaa tässä seuraa. Ja minun velvollisuutena on vain lopettaa tämä kokous. Kiitän teitä kaikkia kovasti ja ymmärtääkseni on käsitelty myös delegoituja säädöksiä, jo tulemme tutustumaan niihin itse huolella. Ja kuten te tiedätte, tällä hetkellä olemme uudelleen tarka- tarkastelemassa kansallisia valvontaviranomaisia ja tarvitaan, heille tarvitaan lisää toimivaltuuksia toimia. Ja tulemme tutust tarkastelemaan asiaa huolella. Sitten tässä puhuttiin ilmeisesti myös RIPS uudelleen tarkastelusta ja niin edelleen. Mutta suuremmita puheita. lämpimät kiitokset kaikille. Kiitos teidän puheenvuoroistanne tässä kysymyksessä, kun tuli meidän esityslistallemme, koska vetomusvaliokunnassa on tähän liittyviä jatkuvia vetomuksia. Täällähän käsitellään paljon sääntelyä, makrotaloudellisia kysymyksiä, mutta pitäisi puuttua myös tämän tyyppisiin tärkeisiin seikkoihin, jotka liittyvät harhaan johtavaan tai väärin perustein tapahtuvaan myyntiin. Toivottavasti saamme lainsäädäntöä aikaan. Kiitos vielä kaikille.